Okay, people could take their seats now. We are gonna... No niin, käykääpä istumaan. Voisimme aloitella kokouksen. Hyvää iltapäivää kaikille ja tervetuloa kokoukseemme. Meillä on kaksi erittäin tärkeää aihetta tänään iltapäivällä. Ensin käsittelemme Ukrainan humanitaarista tilannetta ja toiseksikin meillä on maailman elintarvikeohjelman pääjohtajan kanssa keskusteluja. Keskustelemme silloin nälkäongelmasta. Ennen kuin menemme tähän kuitenkin, niin ensimmäisenä haluaisin, että hyväksyisimme, pöytä, äh, hyväksyisimme esityslistaa tähän kaksi muutosta. Minulla on kohtaan seitsemän muutos. Herr de Bruerin lisäksi hän tulee siis komissiosta – Eh, puhumaan Ukrainasta. Paikalla on myös herra Fansha Koshutel UNHCRstä. Hän siis liittyy myös mukaan tähän keskusteluun. Ja sitten kohtaan 13 esityslistaluonnoksessa on muutos. Me emme äänestä huomenna tästä, vaan tästä äänestetään mahdollisesti maaliskuun kokouksessa. Sen sijaan käydään keskustelu tästä aiheesta ja paikallaan esittelijä ja varjoesittelijä. Herr Winklerin tarkistu, ö, mietinnöstä tai lausunnosta äänestetään myöhemmin, mutta käymme kyllä keskustelun tästä aiheesta. Tässäpä olivat nyt ainoat muutokset esityslista luonnokseen ja nyt haluaisin myös toivottaa tervetulleeksi vierailija ryhmän, herra Janssonin ryhmän siellä salin takana. Tervetuloa Euroopan parlamenttiin ja toivottavasti nautitte valiokuntamme valiokunnassa vierailusta. Siirrymme kohtaan kaksi pöytäkirjojen hyväksyminen 21. ja 22. tammikuuta järjestetystä kokouksesta. Nämä ovat mukana kokousasiakirjoissanne. Jos teillä on huomioita niihin, niin kertokaa sihteerille ennen kokouksen loppua. Jos mitään huomioita ei esitetä, niin pidetään pöytäkirja hyväksyttynä. Sama pätee sitten kohdassa kolme koordinaattoreiden kokouksen pöytäkirjojen 27. tammikuuta. Kertokaa huomioistanne äh, näkemyksistä, ennen kokouksen loppua. Muuten pöytäkirjat katsotaan hyväksytyiksi. Vain yksi puheenjohtajan ilmoitus. Minä mainitsin, että tänään iltapäivän kokouksessamme paikalle tulee maailman elintarvikeohjelman pääjohtaja Rova Kassam ja sitten komission jäsen Stylianidis kello 17, mutta kello 17 keskustelun jälkeen avataan myös näyttely, valokuvanäyttely perheaterioista. Siinä on aivan upeita valokuvia esillä ja ajatuksena oli, että otetaan valokuvia perinteisistä aterioista kaikilla viidellä mantereella ja tätä on rahoitettu Euroopan unionin ja maailman elintarvikeohjelman äh, avulla. Ja tämä näyttely siis avataan. Tämä on kolmannessa kerroksessa siinä baarialueella kello 18.30 alkaen. Ja toivottavasti kollegat voivat mennä sinne katsomaan näitä valokuvia ja osallistuvat tämän näyttelyn avajaisiin. Voimme siirtyä sitten esityslistallamme kohtaan viisi komission ilmoitukset. Olen ymmärtänyt, että mitään ilmoituksia ei komissiolta ole. Erittäin hyvä asia. Kiitoksia. Seuraavaksi kyselytunti. Tässä meillä on kolme kysymystä kollegoilta eri aiheista. Itseltäni yksi kysymys sitten herra Enrique Guerrellolta ja Heidi Hautajalalta kysymykset. Ensimmäinen kysymys, en lue tätä koko kysymystä, koska teillä on nämä siellä kokousasiakirjoissa, mutta ihan vain kertoakseni, mistä tässä nyt on kysymys. Kertoakseni teille nyt kuitenkin tästä hieman. Tässä on kysymys Tsekos saarista. Kenties tiedätte, että 50 vuotta sitten Tsekos saaren asukkaat siirrettiin pois brittihallituksen toimesta, koska tästä saaresta, näistä saarista tuli USAn aluetta, sotilasaluetta. Ja nyt kysymys on siitä, voitaisiinko nämä henkilöt palauttaa tälle saarelle. Viime viikolla julkaistiin brittihallinnon asiantuntijoiden raportti, jossa sanotaan, että mitään teknisiä esteitä ei ole ihmisten palauttamiseksi Tsegos saarille – ja minäpä kysyinkin nyt, kysynkin nyt komissiolta, koska kysymys on siitä, millä tavalla voidaan mahdollisesti rahoittaa tätä paluuta. Voiko Euroopan unioni antaa tässä hieman rahoitusapua? Joten McGregorilla puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä Britannian territorio, joka oli myös saarina tunnettu, siitä tehtiin päätös marraskuussa 2013. Se on myös listattu yhdeksi merentakaiseksi alueeksi liitteessä kaksi, joka, siinä sopimus, joka säätelee Euroopan unionin toimintaan. Ja tämän, tämän näiden alueiden konferenssin OCT-päätöksen mukaan se on oikeutettu saamaan rahoitusta Euroopan kehitysrahastosta, Euroopan budjetista ja myös Euroopan investointipankilta Olette varmasti tietoisia siitä, että päätös tästä, tästä merenlaikaisesta alueesta on tehty sillä, tavalla, sillä ehdolla, että minkälaista taloudellista apua unionilta tulee. Tänään komissio ei ole saanut vielä mitään pyyntöä rahoituksesta näille alueille. Näin ei ole mitään ohjelmaakaan ei ole saatu. Ja siltä osin kuin tulee, mitä tulee tähän toiseen kysymykseen, eli yhteydet UK-Britannian hallituksen, niin komission yksiköt ei tiedä, eivät tiedä mistään keskusteluista, joita olisi käyty rahoitusasioista tuon, tuon alueen osalta ja Britannian hallituksen tasolla. In the past, niin. Aikaisemmin komissio sen sanoi, että ei ole mitään esteitä EU-rahoitukselle ja yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen pitäisi hakea tätä rahoitusta komissiolta ja sitten komissio voisi tätä arvioida. Eli te ette ole saaneet mitään tällaista viestiä UKon hallitukselta vai miten? Todellakin näin on. Tuo alue on oikeutettu sopimuksen mukaiseen rahoitukseen, mutta pyyntö pitäisi ensin esittää ennen kuin rahoitusta voidaan antaa Very much for that, for that. Selvä, kiitoksia. Riitti tämän osalta. Seuraava kysymys tulee Enrique Guerrerolta. Ja tässä on kysymys valmisteluista Eurooppa, maailman humanitaarisen huippukokouksen alla. Budapestissa järjestettiin kaksi viikkoa sitten tämän asian osalta kokous, valmistelukokous komissiolta Rova Gracia Pearson ja sen jälkeen herra Guerrero vielä. Äh, kiitokset. Niin, tässä on tietysti monet haasteet äh, edessä ja tämä humanitaarinen huippukokous, joka on ensimmäinen laatuaan puhuu näistä haasteista ja pyrkii sitten yhteistyötä luomaan eri humanitaaristen toimijoiden välille, varsinkin uusimpien välille ja erityisesti jatkuvuutta tässä humanitaarisessa järjestelmässä pohitaan. Tässä on käyty konsultointia kaikin puolin maailmaa ja Euroopan ja muiden alueelliset konsultoinnit on käyty helmikuussa Budapestissa toinen ja kolmas päivä, ja komissio on sinne, sinne osallistunut Suomen ja Unkarin rinnalla. 150 osallistujaa oli paikalla. Tämä on ollut suurin alueellinen konsultointimenettely, ja paikalla oli hyvin korkeita edustajia. Myös komission jäsen oli paikalla, ja myös pääsihteeristä väestön edustajia. Ja tässä eri ehdotuksia esitettiin ja lukuisia konkreettisia suosituksiakin. Ja jos ajatellaan tuon alueen asiantuntijuutta ja erilaisia haasteita, niin oli aika hankalaa löytää prioriteetteja ja myös sitten löytää yhteistä työtä kun myös täytyy nykyisiä vastuita ja velvollisuuksia pyrkiä kantamaan. Kuitenkin mietittiin näitä merkittävimpiä hätäkysymyksiä, erityisesti kyse oli väestönsuojelusta ja hallinnon vastuusta tässä asiassa ja humanitaaristen periaatteiden miettimisestä ja konfliktitilanteiden ratkaisemisesta ja sisäisen lainsäädännön merkityksestä tässä asiassa. Ja kyse on paikallisesta, alueellisesta ja alikansallisesta vastuusta ja sen suhteesta eri konfliktien kontekstitilanteeseen. Ja tässä tämä, ja, lisä, ja Lisäksi haluttiin kehitysapua ja humanitaarista apua linkittää paremmin toisiin ja myös luoda yhteen toimivuutta eri toimijoiden välille ja pyrittiin myös, pyritään myös yhtenäistämään standardeja ja prosesseja. Ja eri osallistujat olivat sitä mieltä, että kaikki riippuu tuossa huippukokouksen onnistumisessa sidosryhmien työstä ja näihin kaikkiin suosituksiin tarvitaan myös ähm, selkeää täytäntöönpanoa ja käytännön toimia ja näihin pitää kiinnittää huomiota tuossa huippukokouksessa. Nämä on kierrätty yhteen yhteenvedossa ja tämä on julkaistu tämä yhteenveto ja tämänkin valiokunnan sihteeristölle on tuo yhteenveto äh, lähetetty ja seuraavien viikkojen aikana tuo kokonais yrityskonsultointi saadaan lopuun ja välitämme sitten myös DV-valiokunnan sihteeristöön tuon lopputuloksen. Ja tarkoitus on saada kesän loppuun asti tämä prosessi mm, päätettyä ja erityisesti Afrikan alueesta on nyt tässä yhteydessä kyse, kun siellä on niin paljon konflikteja ja mm, tämä paikkakin on valittu sen näkökulmasta Istanbuliin. Ja komissio on mukana näissä konsultoinneissa ja myös alueellisessa toiminnassa. Alueellisen konsultoinnin jälkeen järjestetään syyskuussa Bonnissa asiantuntijatyöpajoja sinne ja sitten myös Genevessä järjestetään lokakuussa kokous ja komissio aikoo osallistua näihin kokouksiin. Ja komissio aikoo osallistua myös muihin asiaan liittyviin kokouksiin myös kansainvälisellä tasolla, keskusneuvotteluihin ja humanitaarisen avun yleiskeskusteluihin ja myös kansallisella tasolla esimerkiksi unionin jäsenvaltioiden järjestämiin kansallisen tason kokouksiin. Komissio on merkittävällä paikalla tässä koko hankkeessa ja sen täytyy siksi myös miettiä omaa kantaansa ja myös voidakseen vaikuttaa tämän huippukokouksen lopputuloksiin. Ja siitä syystä komissio on valmistelemassa kantaa maailman humanitaariseen huippukokoukseen. Ei ole vielä päätetty, missä muodossa tuo asiakirja hyväksytään, mutta se pitkälti pohjautuu komission ko- kokemukseen ja ja se ajattelin, ajatellaan viedä eteenpäin sellaisia ajatuksia, jotka ovat toimineet meidän puitteissamme avoimesti, joustavasti halutaan laatia tuo asiakirja, mietitään miten voidaan tehostaa humanitaarisen, humanitaarista apua ja tähän sitten myös muut toimijat voivat osallistua työ, tähän työhön. No prioriteetit eivät ole vielä ihan lukkoon lyötyjä, koska me käymme keskustelua vielä, mutta esimerkiksi on jo päätetty, että täytyy parantaa kansainvälistä järjestelmää humanitaarisen avun tehokkuuden takaamiseksi ja jäljitettävyyden takaamiseksi erityisesti ja avun äh, vaikutusten arvioimiseksi ja myös sitten humanitaarisen kehityspuolen toimijoiden äh, kykyä arvioida haavoittuvuutta ja riskejä pitää kehittää ja uusia innovointeja humanitaarisessa avussa pitää kehittää ja pyritään myös miettimään kansalaisten suojelua ja myös humanitaaristen työntekijöiden suojelua tässä yhteydessä. Tämä liittyy avoimeen neuvottelu, neuvonpitoon parlamentin ja jäsenvaltioiden välillä ja muiden sidosryhmien välillä. Kiitän. Thank you, Mr. Guerrero. Do you want to ask some more? Ja sitten Enrique. Niin, kiitoksia. Haluaisin äh, kysymyksen sijaan esittää pikemminkin kommentin tässä. Ensinnäkin haluaisin kiittää näistä laajoista tiedoista, joita meille juuri tässä kerrottiin. Odotamme johtopäätösten saamista tänne kirjallisina, samoin kuin näitä raportteja, joihin viittasitte, niin että täällä TV-valiokunnassa voimme sitten niitä analysoida myöhemmin. Mielestäni on myös erittäin tärkeää ajatella tätä Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueellista kokousta, koska siihen keskittyy suoraan kaksi tär- neljästä tärkeimmistä humanitaarista kriisistä ja epäsuorasti vielä kolmas kriisi tähän liittyy. Ja haluaisimme todella pyytää, että tämä alueellinen eurooppalainen konsultaatio, no sehän oli kaikista laajin, joka tähän mennessä on järjestetty. Ja nyt jo pikkuhiljaa ilmenee tiettyjä painopistealueita, jotka menevät hum- Euroopan unionin kehittämän humanitaarisen toiminnan linjojen mukaisesti. Uskoakseni nyt kun valmistellaan sitä kantaa, johon komission edustaja viittasi, vaikkakaan vielä nämä painopistealueet ei ole täysin määritelty, niin uskoisin, että tässä niin tämä Tämä kanta on ihan yhtä tärkeää kuin nämä prioriteetitkin. Eli tässä niin Euroopan parlamentin komission jäsenvaltioiden neuvoston täytyy olla yhtä mieltä ja yhdessä puolusta Euroopan unionin visiota tässä ensimmäisessä maailmanlaajuisessa humanitaarisen avun huippukokouksessa, joka järjestetään siis vuonna 2016 Istanbulissa. Uskoisin, että tämän vuoden 2015 aikana meillä tulee olemaan mahdollisuus tehdä yhdessä töitä näissä moninaisissa tärkeissä kokouksissa, joita järjestetään niin ilmastonmuutoksen kuin eurooppalaisen kehitysvuoden kuin myöskin vuosituhannen uusien tavoitteiden huippukokouksessa Yhdysvalloissa syksyllä. Ja samoin myös järjestetään kehitysapua ja sen rahoittamista koskeva kokous. Tämä kaikki ovat sellaisia virstanpylväitä, jotka vuoden 2015 loppuun mennessä 2016 alussa tulevat vaikuttamaan Euroopan unionin kantaan vuoden 2016 tässä äärimmäisen tärkeässä kansainvälisessä humanitaarisessa huippukokouksessa. Molemmat asiat voidaan tässä nyt vetää yhteen tämän linkkiprosessin kautta niin, että voidaan saada aikaiseksi kestävyyttä niihin toimiin, joihin ryhdymme. Kiitoksia ja lopuksi meillä on sitten vielä kysymys Rova Hautalalta. Ja annan teille puheenvuoron sen jälkeen, kun komissio on vastannut tähän kysymykseen. Ja tässä on kysymys Euroopan unionin sitoumuksesta 0,7 prosenttia virallisessa kehitysavussa BKTstä. Ovatko jäsenvaltiot valmiita tähän ja millä tavalla tämä heijastuu tulevissa keskusteluissa kehitys, kehityksen rahoittumisen osalta? Herra Peter McCain, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin huolimatta tästä vaikeasta budjettiympäristöstä, joka meitä vaivaa, niin kuitenkin EU on päässyt vuonna 2013 korkeimmalle tasolle tässä virallisessa kehitysavussa. Ja 2013 se oli noin kolmisen prosenttia, joka on ylittää selvästi OECD keskiarvo 0,3 prosenttia. Ja tämä merkitsee oikeastaan puolta josta e virallisesta kehitysavusta – Erityisesti vaikeina budjettiaikoina tämä on huomattava saavutus ja niin kuin tuoreimmassa komission tiedonannossa helmikuulta todetaan, niin se me pyrimme poistamaan äh, köyhyyden ja komissio katsoi Euroopan unionin pitääkin sitoumuksista, jotta päästäisiin YK tavoitteisiin, että saattaisiin 0,7 prosenttia BKT viralliseen kehitysapuun. Me myös pyydämme, että tätä äh, sitoumusta tuetaan kaikissa, äh, kaikissa maissa ja tässä keskitytään myös nouseviin talouksiin, jotta ne olisivat mukana myös köyhimpien maiden auttamisessa kuitenkin, eh, kun puhutaan jäsenvaltioiden kansallisista suunnitelmista, niin tavoitteiden toteutumiseksi komissio edelleenkin vetoaa jäsenvaltioiden, että noudat, kunnioitetaan sitoumuksia ja seurataan tätä kehitystä, kehitystä eh, vuosittaisissa raporteissa. Ja 2015 eh, tämä raportti tulee julkisuuteen huhtikuussa tai toukokuun alussa. että on, tätä haluan painottaa on kuulemma sanot, jul, väitetty, että tätä ei julkistettaisi, mutta se kuitenkin julkistetaan. Me julkaisemme sen aikaisemmin kuin mitä eh, ehkä aikaisemmin oli kuviteltu. Mitä taas tulee siihen, millä tavalla reagoidaan uusien eh, kehitysapunumeroiden julkistamiseen, se on eh, neuvoston heiniä, tehdäänkö sitä sitten erillisillä päätelmillä vai sitten osana laajempia päätelmiä ja, ja sitä, se, sitä tietenkin seuraa tiedonanto. Muistutan myös teitä siitä, että vaikka virallinen kehitysapu on tärkeä katalysaattori tässä kehitysmaiden auttamisessa, niin, niin kun tämä pitää näin laajemmassa kontekstissa, koska tärkeää on se, mitä tapahtuu 2015 jälkeen politiikan saralla. E, e, meidän pitää mobilisoida kotimaan resursseja ja myös ottaa mukaan mahdollisuuksien mukaan yksityinen sektori kehittyvissä maissa ja tässäkin Euroopan unioni tekee paljon palkituksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Ja Rova Hautala, olkaa hyvä. Haluaisitteko sanoa jotain? Thank you very much, Chair. Kiitän puheenjohtaja. Niin, minusta on hyvin merkittävää tässä uudessa konferenssissa kehityksen rahoituksesta se, että unioni pitää kiinni näistä tavoitteistaan Tämä nimittäin on aina haitannut kansainvälisissä neuvotteluissa, jos rikkaat maat eivät kanna vastuutaan. Silloin myöskään kehittymässä olevat maat eivät äh, halua alkuunkaan mihinkään sitoutua. Ja nyt kyse on kuitenkin kansainvälisistä universaaleista tavoitteista, jotka sitovat kaikkia, joten silloin on merkittävää, e, merkittävää että juuri nuo parla- neuvoston hyväksymät vuositavoitteet. Sen takia on hyvin tärkeää saada komissiolta tästä vahvistus, että näin tosiaankin sitten tapahtuu. Ja myös kyse on tuosta epävirallisesta maaliskuun ministerineuvostosta, johon haluaisin vahvistuksen keskustellaanko tuossa neuvostossa näistä kysymyksistä. I think... Kiitoksia komissio. Ymmärsinkö oikein, että me saamme tämän vahvistuksen myöhemmin? I'm not quite sure which... En, en ole, ihan varma, mihin kohtaan te viittaatte tällä vahvistuksella. Siis vahvistus siitä, että tästä asiasta keskustellaan evankelisessa neuvostossa vai että komissio julkista raportin? The, the, the latter one, obviously. Niin tosiaan juuri tähän viimeisimpään viittasin. Eli tämä siis on esityslistalla. Ja saadaanko tällainen vuosikertomus ja onko unionilla tuo 0,7 prosentin tavoite riippumatta siitä, mitä muut tekijät kansainvälisellä tasolla oikeastaan tekevät. Tämä on kysymys. For the first part of the question. Ensimmäiseen kysymykseen selkeä vastaus on kyllä. Kyllä komissio raportoi tästä, mutta nyt aikaisemmin, kun aika, aikaisemmin tässä on, on myös tietoa koko aikakaudesta, joka jossa seurataan myös Montrealin sitoumusten seurantaa, joka on kuitenkin, tämä tulee olemaan osa tätä raporttia, niin kuin myös viime vuoden toiminta toiseen kysymykseen. Sitä ei voida vastata vielä komission tänne tiedotuksen. Ja nyt sitä keskustellaan sitten neuvostossa ja parlamentissa. Me emme voi vielä ennakoida näiden neuvoston päätelmien lopputulemaa, Eh, joka sitten seuraa eh, komission tiedonantoa helmikuun alussa. Ja komissio on tehnyt oman, eh, oman, oman työnsä, muiden asiaa jatkaa tätä työtä. No niin, nyt meidän täytyy sitten kollegat neuvostossa vakuuttaa siitä, että tästä täytyy tulla osa keskustelua 12. maaliskuuta epävirallisessa kehitys apuneuvostossa, joten kenties meidän pitäisi neuvoston kollegoille puhua tästä myös. No niin, kiitoksia. Nyt kyselytunti päättyy tähän. Ja muistuttaisin vielä uusille kollegoille, että te voitte esittää kysymyksiä. Jossain vaiheessa ne otetaan täällä valiokunnassa sen esityslistalle mukaan. Ja kolme päivää ennen pitäisi historiastolle kertoa. Seuraavaksi sitten kohta seitsemän. Tämä on aivan äärimmäisen tärkeä kysymys ja tässä tarkastelemme Ukrainan humanitaarista kriisiä. Me olemme nähneet joka ilta telkkarin ruudulta Ukrainan, ukrainalaisten surkeuden ja heidän elämänsä äärimmäisen hankalissa olosuhteissa. Taistelut ovat jatkuneet tulitauosta huolimatta, eritoten Devaltsevan kaupungissa. Ja olen kuullut, että kenties on hieman toivoa siitä, että huomenna vihamielisyydet loppuisivat. Paljon on tavallisia ihmisiä, jotka kärsivät. Meidän valiokuntamme vastaa humanitaarista avusta ei pelkästään kehitysmaissa, vaan kaikesta humanitaarisesta avusta. Ja näin ollen on erityisen tähdellistä, että me mietimme, mitä me voimme Euroopan unionina tehdä auttaaksemme tässä humanitaarisessa kriisissä. Olen iloinen siitä, että tänään keskuudessamme on herra Jean-Louis de Bruyère. Hän on komission humanitaarisen avun ja pelastuspalveluiden pääosaston DG Ekon pääjohtaja ja herra eh, Jean-Paul Costel, hän on UNHCRn johtaja. Tiedän, että komissio on jo kentällä toiminut aktiivisesti. Sain eh, Tilja Niidisiltä, hän tulee kyllä 17 paikalle tänne, sain häneltä kirjeen ja hän kertoi siitä avusta, jota komissio on jo ollut toimittamassa. Jotain me kyllä teemme. Kysymys on vain, että riittääkö se ja mitä vielä voidaan tehdä. Annan ensin puheenvuoron herra de Brujerille. Hän voisi hieman kertoa meille, mikä on tilanne tuolla kentällä ja minkälaista apua Euroopan unioni on antanut. Ja sen jälkeen herra äh, Kostel voi antaa yksityiskohtaisemman näkemyksensä sisäisesti siirtyneen, siirtymään joutuneiden ihmisten tilanteesta. 15 minuuttia, herra de Bruyer, teille puheaikaa. Herra de olkaa hyvä, on puheenvuoro. Merci, merci beaucoup. Kiitokset puheenjohtaja. Kiitokset siitä, että pääsimme taas tähän valiokuntaan vierailulle. Lupaan puhua lyhyesti. Ja olen iloinen siitä, että sain tulla tähän kokoukseen mukaan. Ja sain tulla tänne Vänsän Kostelin kollegan ja ystäväni kanssa puhumaan UNHCRn ja YKn toimista tämä, tämä, tässä kriisissä, jos, johon me olemme hyvinkin tiiviisti pureutuneet. Ja kuten jo sanoittekin, hyvä rouva, niin tilanne huononee eksponentiaalisesti ja hyvin huolestuttavalla tavalla Ukrainassa jatkuvasti. Ja kun ajatellaan vuotta takaisin ja jos luodaan, luetaan kantojamme viime vuoden ajalta vuodelta 2014, niin kukaan ei ottanut esille sellaisia lukuja kuin nyt on nähty tässä humanitaarisessa kissa. Ja näin on nyt UNHCR esittänyt uuden toivon, toiveen kuulla uusia tietoja ja myös uutta apua järjestää. Ja nykyisellään suurin piirtein miljoona ihmistä on joutunut lähtemään kotoaan ja 520 000 ihmistä viisi, suurin piirtein 5 miljoonaa ihmistä edelleenkin elää näillä konfliktialueilla ja heistä kolme miljoonaa suurin piirtein on arvioitu tarvitsevan humanitaarista apua. Ja näin meillä on suuret haasteet edessämme. Kyse ei ole pelkästään määrällisesti vaikeasta haasteesta, kun ajattelemme kuinka paljon kansalaisista on kyseessä, vaan kyse on myös laadullisesta haasteesta tuolla alueella entistä enemmän, myös kansainvälistä lainsäädäntöä, humanitaarista lainsäädäntöä jatkuvasti entistä vahvemmin rikotaan tuolla alueella ja kansalle, siviiliväestöä kohdellaan huonosti noilla taistelupisteiden keskiöissä. Ja erityisesti olemme miettineet sitä, miten vaikeaa humanitaaristen avun perileviejien on päästä paikalle ja näin koko tilanne ja tuo humanitaarisen avun perille pääsykysymys on hyvin, hyvin kriittinen. Meidän täytyy myös arvioinnissamme ottaa huomioon, minkälaisella paikalla Ukrainan hallitus tässä kriisissä oikeastaan on. Nykyisellään ei ole juuri minkäänlaista apua tarjolla näille, näille kotoaan lähtemään joutuneille henkilöille ja tuossa maassa on erittäin pienet mm, sosiaaliturvan mahdollisuudet näille kyseisille henkilöille ja myös Ukrainan valtion talous on vaarassa kuivua kokonaan kokoon tämän maan kriisin vuoksi ja kriisistä sitten syntyy uusia ongelmia, jotka eivät ole välttämättä enää sinänsä humanitaarisia sen enempää, vaan pikemminkin sitten maan sisäisiä sosiaalisia kysymyksiä. Meistä tuntuu siltä, että humanitaarisen toimen täytyy keskittyä seuraaviin tavoitteisiin. Ensiksi tietenkin täytyy näihin lyhyen aikavälin välittömiin tavoitteisiin pystyä vastaamaan, eli vastaamaan näiden haavoittuvimmassa asemassa olevien henkilöiden tarpeisiin taistelualueilla ja sitten keskiaikavälillä, kun henkilöt joutuvat lähtemään kotoaan ja jos he mahdollisesti jossain vaiheessa pääsevät kotiseuduilleen takaisin, niin auttaa heidän uudelleen integroitumistaan tuohon, tuohon alueeseen ja sitten Kolmanneksi täytyy myös pyrkiä tarjoamaan apua Ukrainan viranomaisille selvitä tästä tilanteesta. Ja tässä kiinnittäisin erityisesti huomiota Ukrainan hallituksen toimiin ja mahdollisuuksiin Äh, vastata tähän kriisiin ja erityisesti tässä täytyy puhua myös paikallisista, paikallisista viranomaisista, mutta tietenkin tämä on sitten vasta myöhemmän ajan kysymys. Mutta tämä on kuitenkin myös perustavanlaatuinen ongelma juuri se, miten kansan, väestön suojelu on epäonnistunut monessa tilanteessa tuolla Ukrainassa, eli siinä se on vain yksi haasteista. Hyvä puheenjohtaja, te jo tässä sanoittekin, että unioni on ollut aktiivinen tällä alalla ja se on ollut usein vähän turhan varhain liikkeellä. Humanitaarisia asiantuntijoita on lähetetty Kiovaan jo viime keväästä, keväänä vuonna 2014. Me olemme sitten pystyneet aika pikaisesti äh, aika vaatimattoman taloustuen äh, humanitaariselle avulle tuossa äh, kriisissä tarjoamaan, mutta aikaisemminhan tuo humanitaarinen kriisi oli aika tavalla nollatasoinen, vaikin hyvinkin paljon pienempi kuin nykyisellään, joten siksi ei näin tarvinnut nopeasti ryhtyä toimimaan, mutta pikkuhiljaa sitten lopultakin ryhdyttiin miettimään näitä rahoitusvälineitä ja voin niihin palata kohta puoliin sitten yksityiskohtaisemmin. Ja me olemme myös vahvistaneet humanitaarista työtämme tuolla alueella ja käyttäneet eri välineitä hyväks, hyväksemme ja myös jäsenvaltioiden yksittäistä tukea olemme saaneet ja näin olemme sitten pystyneet suurin piirtein 80 miljoonalla eurolla viime vuonna auttamaan tätä 47,5 prosenttia tämä on ollut jäsenvaltioiden humanitaarisen avun budjetista ja 30 prosenttia unionin humanitaarisesta avusta. Ja näin me olemme voineet täydentää tätä humanitaarisen avun pakettia myös materiaalisen tuen kautta. Me olemme ottaneet käyttöön myös solidaarisuusvälineen väestönsuojelun näkökulmasta. Tätä on käytetty useampaan otteeseen kun, ja tätä on tehty yhteistyössä Ukrainan hallituksen kanssa. Ja näin. Ehkä meidän vastauksemme on ollut hivenen heikohko, heikompikin, mutta kuitenkin on jouduttu paljonkin ponnistelemaan ja aika menestyksekkäästi on onnistuttu nyt sit eh, eri jäsenvaltioidenkin eh, toimia eh, koordinoimaan ja sen takia on sitten saatu vietyä myös apua perille Stiljadisen vierailun yhteydessä esimerkiksi. Joka tapauksessa meidän täytyy miettiä aina sitä, mikä on tehokkain avun tapa. Ukraina on sellainen sellainen markkina-alue, jossa kuitenkin on esimerkiksi ensi- vielä tarjolla ja myös ruoka, perusruokavälineitä ja näin poispäin, joten niitä ei sinne sinänsä tarvitse joka puolelle alueelle viedä. Eli tässä täytyy kiinnittää huolta siihen, minkä tyyppinen kriisi on kyseessä ja näin sen takia onkin haluttu kiinnittää huomiota varsinkin tähän välittömään kaikista konkreettisimpaan tukeen, juuri sinne alueille kohdennettuun tukeen, jossa sitä eniten tarvitaan. Ja tässä kun ajattelen parlamentin päätöslauselmaa, esimerkiksi siinä lähetetäänkö sinne rekka-autoja tai sitten lentokonekuljetuksia mutta sitten kuitenkin on tehty sekin järkevä päätös, että Ukrainaan ei välitetä sellaisia tuotteita, joita on saatavilla Ukrainan markkinoilla. Eli siinä mielessä on toimittu hyvällä tavalla ja Ukrainan hallituksen kanssa on aina mietitty asioita ja erityisesti mietitty näitä lääketieteellisiä erikoistuotteita tiettyihin tauteihin esimerkiksi ei ole olemassa lääkkeitä Ukrainassa ja tähän me olemme tekemässä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ainakin pari kolme jäsenvaltiota on jo luvannut vastata näihin erityislääke lääkinnällisiin tarpeisiin Ukrainassa. Ja nykyisellään Ukrainassa noin 60 prosenttia unionin humanitaarisesta avusta eh, jaetaan kapinallisalueilla, joten muistan, että kuten ei minun kannata sitä nyt välttämättä sen enempää muistuttaa, kun te tiedätte tämän niin hyvin, mutta kuitenkin tiedätte, että tässä kyse on nimenomaan unionin tavoitteista, eli täytyy auttaa haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä siellä, missä he ovat, siellä he paikan päällä. Ja tähän on nyt pystytty aika tavalla hienosti toteut- tähän tavoitteeseen Eli olemme aika tehokkaasti onnistuneet vastaamaan väestön tarpeisiin, myös jopa näillä varsinaisilla taistelualueilla, kapinallisten alueilla. No hallinnollisia esteitä tietysti on, ja mm, totta kai me sitten odottelemme aika paljon Ukrainan hallitukselta, mutta esimerkiksi kansallisjärjestöjen järjestä rekisteröintyminen on hankalaa, myöskin tullimaksujen kanssa on ollut hankaluuksia, se tietenkin hankaloittaa ja heikentää koko tämän humanitaarisen hankkeen tehokkuutta. Ja mm, tässä on keskusteltu näistä asioista edelleenkin ja vielä toivotaan, että vuoropuheluun osallistujat Ukrainan puolelta myös haluaisivat näitä ongelmia ryhtyä, ryhtyä ratkomaan. Ja lisäksi on ollut puhetta Ukrainassa siitä, että kapinallisalueilla lopetettaisiin Ukrainan hallitusten sosiaaliturvan maksaminen. Ja tässä käännynkin nyt kollegani Vänsän Kostelin puoleen. Hän varmasti tietää tästä asiasta enemmän ja voi, voi sitten hänen työtoverinsa itse paikan päällä arvioida tätä tilannetta paremmin. No sitten muutama sananne vielä tulevaisuudestakin Stiljadides on tähän viitannut ja minä, minä sen nyt täsmennän. Eli meidän täytyy tutkailla tuota unionin talousarviota. Toivottavasti saamme sen 15 miljoonaan euroon. Nyt me olemme, me olemme keskustelemassa eri kumppaneidemme kanssa ja toivomme, että kyse olisi 15 miljoonista eurosta. On se, onko se sitten riittävää? No, se jää nähtäväksi, mutta tässä viikon päästä meillä on yhteinen kokous myös YK edustajien kanssa ja jäsenvaltioiden kanssa ja siellä on tarkoitus sitten koordinoida jäsenvaltioiden humanitaarista ja taloudellista apua ja miettiä sitten myös tätä merkittävää kysymystä Eh, siitä, miten me voisimme saada muutkin maat auttamaan Ukrainaa tässä humanitaarisessa kriisissä, ottaen huomioon, miten laajalle tuo kriisi on nyt jo Ukrainassa levinnyt. Ja kuten aika usein käykin, eh, niin meidän täytyy totta kai miettiä sitten konkreettisia kysymyksiä tämän ensi viikon kokouksen jälkeen. Ja, ja varmasti sitten tulemme tänne kertomaan tuloksista myös muussa muussa vaiheessa ja meidän täytyy nyt sitoutua tähän humanitaarisen avun toiseen vaiheeseen, eli todellakin miettiä näiden kotoaan lähtemään joutuneiden henkilöiden paluuta. No olen pahoillani, minä nyt kuitenkin tästä puhuin 15 minuuttia, varmaan jo ylikin 15 minuuttia, mutta näin, tässä oli paljonkin sanottavaa kuitenkin, mutta kiitokset. Kiitoksia, oikein hyvin piditte kiinni ajasta. Ja seuraavaksi herra Kostel, hän kertoo nyt, mitä YK on mieltä tästä tilanteesta ja miten te itse näette tämän tilanteen. Be with you, uh, kiitoksia, kiitoksia kutsusta tänne. Minä suunnittelin näyttää muutaman PowerPointin ja enkä aio puhua niin paljon siitä, mitä me mitä me olemme tehneet, vaan pikemminkin mitä, mitä vaikeuksia meillä on siellä humanitaarisen avun toimittamisessa. Tässä, tämä, tässä kuvassa näette, että ihmisten lukumäärä, jotka, jotka on sisäisesti joutuneet siirtymään kotimaasta, on kaksinkertaistunut syyskuun puolivälistä viime vuonna. Meillä on sellainen tilanne, jossa meillä on minim, vähintään miljoona 42 000, jotka ovat joutuneet siirtymään kotipaikoilta Ukrainasta. Tämä on tilastotiede joka on sosiaaliministeriöstä. Ja me tiedämme, että tämä numero on kuitenkin alhaisempi kuin no, todellinen määrä. On monia ihmisiä, jotka ovat joutuneet siirtymään kotimaat, mutta eivät halua rekisteröityä viranomaisille, koska eivät näe siinä mitään etuja. Eräät niistä ovat su- sukulaisia tai ystäviä, jotka voi majoittaa heidät. Ja, ja tässä sitten he eivät halua rekisteröityä niitä viranomaisten tietoihin ja hallituksen valvomilla alueilla. Tämän lisäksi me, meillä on miehiä, jotka, tule, jotka tulee idästä, jotka eivät ole rekisteröityä, kun he menevät hallituksen valvomalla alueella, koska siellä saa, saa, heidät saadaan jälleen takaisin armeijaan ja taistelemaan me tiedämme, että tämä numero 1000, miljoona 42 000 on todellisen lukumäärän alapuolella, kun puhutaan niistä henkilöistä, jotka ovat siirty, joutuneet siirtymään kotimaansa sisällä. En halua antaa, antaa teille liikaa numeroita, mutta mutta kun me puhumme humanitaarista tarpeesta, se on 70, 61 prosenttia e- e- eli näistä siirtymään joutuneista, muuttamaan joutuneista ihmisistä, 60 prosenttia, 61 prosenttia on eläkeläisiä. Eli haavoittuvuuden osalta voidaan kuvitella, minkälaisia tarpeita tällä väestöllä on. Ja se ei ole, tähän ei ole mitään helppoa vastausta. On tärkeää nähdä myös, että tämä luku verrattaessa sitä, sitä ulkoisesti siirtymään joutuneeseen, jotka hakevat turvapaikkaa naapurimaissa tai, tai muita sitten majoitusmahdollisuuksia. Tämä luku on 670 670 000 ukrainalaista, jotka, jotka on, ovat joutuneet hakeneet turvapaikkaa tai jotain muuta laillista oleskelumahdollisuutta. Se on suuri luku myös siitä syystä, tämäkin on hyvin tärkeää, ei pelkästään Euroopan unionin jäsenvaltiolle, mutta myös muille maille, että herätään näkemään tämä humanitaarisen tilanteen laajuus. Ellei me vastaa todellisiin tarpeisiin, niin en todennäköisesti monetkaan ukrainalaiset eivät pysty, pysty muuttamaan. Tämä pitäisi nähdä ei pelkästään sellaisena osana kiireistä humanitaarista kriisiä, mutta on, tässä on kysymys myös populaation vakauttamisesta, koska kyllähän ihmisten pitäisi voida asua halumallaan paikalla, eikä pitäisi joutua muuttamaan ulkomailla hakemaan apua. Sitten seuraava kuva Tätä on vaikea lukea, mutta se näyttää teille, että mihin tämä siirtymä joutuneet ihmiset ovat sijoittuneet, että enemmistö näistä ihmisistä on näissä neljä, näillä neljällä alueella, jotka ovat Donbassin naapurustossa. Nämä äh, oblastit ovat, nämä piirikunnat ovat todellakin äh, kantavat pääosan tästä taakasta ja tämä on se ongelma. Ja siellähän ei ei ole kovinkaan helppo, helppoja mahdollisuuksia löytää ratkaisuja. Oli sellainen olettamus jokin aika sitten, että Ukraina on sellainen niin laaja maa, että sillä on paljon tilaa imeä siirtymään joutuneita ihmisiä, mutta me olemme nähneet, että ihmiset, joilla on pikkusen rahaa vuokrata asunto, niin, niin ei pysty kuitenkaan maksamaan enää vuokraansa. Ihmiset, ihmiset eivät halua halua vuokrata ihmisille, jotka tulevat Donbassissa, koska he tulevat Donbassissa ja he eivät ole maksukykyisiä. Vaikka ihmisillä siellä rahaa pankissakin, niin eivät kuitenkin, kuitenkin ole pystyneet nostamaan rahojaan huhtikuusta lähtien, eli jotka loppuu raha. Eli meillä on todellakin paljon ongelmia, koska, koska ei löydy ratkaisua parin kuukauden sisään. Eikä meillä ei ole mitään oikeastaan ratkaisua tähän kiireelliseen asutusongelmaan, sitten viimeinen kuva näistä vaikeuksista. Haluaisin kertoa niistä. Meillä on tämä aselevon äh, hauraus. Se vaikuttaa suoraan äh, siviileihin. Se ei pelkästään vaikuta äh, humanitaarisen, humanitaarisen avun kapasiteettiin yhteyksien luomisessa YK-virastoille tai kansainväliselle punaiselle ristille. Meillä on vaikeita on kuitenkin seitsemän tarkastusasemaa hallituksen puolelta sinne näille itäisille alueille. Siinä ei tule kulkemaan seitsemän rajoituspaikan yli. Siinä on kuitenkin jonkin verran vaikeuksia, varsinkin kansallisjärjestöillä on todellisia vaikeuksia, he eivät saa passia, tai eivät saa passia Ukrainan hallitukselta, tai sitten saavat sitten sellaisia haasteita, joutuvat hostamaan, jota joutuvat haasteisiin, haasteiden eteen, kun menet rajan yli sitten. Henkilökunnan turvallisuus on yksi huolenaihe. Kummallakin puolella raja on, on huono komentoketju, hyvin heikko vastuunkanto, poli, poliittista vastuuta puuttuu tai poliittista johtajuutta puuttuu. Ei ole kovin paljon toimijoita. Monet yrittävät ylittää rajat ja, ja ja tavaroita takavarikoidaan. Ja olemme myös nähneet viime päivien aikana, että on enemmän valvontaa, kun väestö yrittää lähteä hallituksen valvonnan ulkopuolella olevilta alueilta. Ihmiset eivät, miehet eivät saa ylittää moniakaan tarkastuspaikkaa. Lapset ja naiset voivat, mutta miehet eivät. Miehet jäävät tompassiin. Eli nämä vapaan liikkuvuuden rajoitus ja ei tietenkään pelkästään vaikuta humanitaarisen avun kapasiteettiin, jotta saataisiin hoidettua näitä tarpeita, mutta se myös vaikeuttaa ihmisten vapaata liikkuvuutta. On, olemme havainneet, että ihmiset, jotka ovat joutuneet siirtyneet asuinpaikaltaan Ukrainan sisällä, että siinä, että kahdesta tuhannesta vain 50 prosenttia väestöstä – olisi kiinnostunut palaamaan aikaisempaan asuinpaikkaansa ennen konfliktin alkamista. Tässä vaiheessa, kun me puhumme, tilanne on muuttunut. Meidän täytyy suunnitella, puolelle miljoona, täytyy suunnitella niin, että puoli miljoonaa ihmistä ei halua palata kotipaikoille, kotikonnuilleen. Mutta mitä pingin sen parempi, että ihmiset voisivat palata komille kotikonnuilleen. Me puhuimme myös rajoituksista, joita on määrätty tietty, tiettyissä asetuksissa ja Ukrainan hallituksen päätöksissä marraskuun puolivälistä lähtien. Tämä vaikuttaa lähinnä sosiaalisiin tulonsiirtoihin, sosiaalisiin tulonsiirtoihin ja kuten eläkkeiden maksuun ja niin poispäin. Ja tämä on pakottanut monet iäkkäät ihmiset ulos omasta, omalta kotialueeltaan hallituksen omalla alueella, jotta he seisivät eläkkeensä maksun itselleen. En nyt oikein tiedä, miksei Ukrainan hallitus ei halua maksaa eläkettä sinne toiselle alueelle, mutta halusin kuitenkin saada aikaan sellaisen, että e, YK ja muiden toimijoiden avulla, että saataisiin tällainen käteiden, käteisen siirron järjestelmä luotua niin, että, että eläke, eläkeläiset voisivat pysyä siellä, missä heidän kotinsa on. En nyt mene kaikkien näiden kohtien läpi, mutta sanon vain, että kun puhutaan kumppanuudesta, on mahdollista työskennellä paikallisten kansallisjärjestöjen ja paikallisviranomaisten kanssa Ukrainassa. Emme ole kovinkaan suuria haasteita kohtaan. Siellä on hyvää tahtoa. Siellä on myös ruohonjuuritasolla ollaan valmiita, mutta siellä on ohjelmia tässä hallinnossa. Se ei ole uusi tilanne Ukrainassa. Nämä ongelmat ovat olleet viimeiset 20 vuotta Ukrainassa hallituksen kapasiteetti ministeriötasolla ja sitten kuvernööritasolla ja sitten näillä kuntatasolla. Se on kovin vaikeaa tämä vastuun siirto. Se, mitä tehdään jo Kiovassa, niin se ei, se ei tarkoita sitä, että se sama toteutuu kuntatasolla ja sama toisinpäin. Ja pitäisi vahvistaa Ukrainan hallituksen kapasiteettia, että se pystyisi koordinoimaan paremmin omaa toimintaansa ja sitten myös kansainvälisten toimijoiden toimintaa. Toinen vetoomus on sellainen, että on enemmän solidaarisuutta monissa Euroopan maissa suhteessa tähän naapurimaan tilanteeseen, mutta jossakin vaiheessa keskiset jutut pitäisi koordinoida. Eräät maat ovat lähettäneet esimerkiksi kontteja. Kontteja, kyllä. Ja aluksi ei tarvita, ensinnäkin, että ei tarvita kontteja, miksi emme me halua nähdä kontteja Ukrainassa, miksi emme. No tähän että silloin, kun asennetaan kontteja, niin 20 vuotta sen jälkeen ne ovat edelleenkin siellä. Ihmiset asuvat näissä konteissa. Olen nähnyt sitä Bosniassa, Georgiassa. Me emme halua tämän tyyppistä apua, joka vaan ajaa äh, oikeastaan tämän asumistilanteen huonompaan tilanteen, Jos on kontti, niin pitäisi kytkeä sähkö ja vesi. Ja, ja kaikki nämä täytyy selvittää. Me rohkaisemme jäsenvaltioita valtioita koordinoimaan apuansa on tärkeää kohdentaa apu suurimmassa tarpeessa oleviin niin meidän täytyy työskennellä kestävällä tavalla ja vielä tärkeämpää on se, niin kuin Jean-Louis mainitsikin tämän, niin, että Ukraina on sellainen paikka, jossa voimme tehdä hankintoja paikallisesti. Se on tärkeää. Ja siinä maassa ei ole välttämättä äh, laivata kaikkia asioita Ukrainasta. On parempi hankkia, tehdä hankinnat paikallisesti Ukrainasta. E-, eiköhän tämä riitä ja sitten minä olen valmis tietenkin vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin mutta niin kuin näemme, lähikuukaudet ovat hyvin tärkeitä. Ukraina hallitus lopettaa vaatimattoman avun maksamisen äh, oikeasti aikaisemmin maksettiin jotain 50 euroa kuussa noin 200 000 sisäisesti siirtymään joutuneelle ihmiselle. Ja teoriassa äh, tämä loppunee äh, huhtikuun puolivälissä tai kuitenkin ehkä aikaisemmin, koska valtion kanssa on aika lailla tyhjä. Eli tässä täytyy rahoittaa apua. On hyvin tärkeää, että humanitaarinen toiminta ei korvaa sitä, mitä Ukrainan hallituksen pitäisi tehdä. Meidän pitäisi, meidän pitäisi saada Ukrainan hallituksen valta, suoraviivaistamaan näitä sosiaalisia ohjelmia mutta meidän täytyy auttaa heitä kaupan kapasiteetin kehittämisessä, jotta se pystyisi omaa, hoitamaan oman maansa. Ja koska on hyvin vaikeaa äh, äh, saada nämä kaikki, kaikkien oblastien sosiaalihallinnot tulkitsemaan säädöksiä samalla tavalla. On kysymys kapasiteetista ja valvonnasta ja, sitten, ja käteisestä avusta käteiset apuohjelmat lienevät ehkä tehokkaimpia Ukrainalle, jotta ihmiset pääsevät jälleen jaloilleen. Paljon kiitoksia. Well, thank, thank you very much. Kiitokset teille molemmille näistä esityksistänne. Niin, on todella vaikea uskoa, kun TVtä katsoo, että tämä kaikki tapahtuu ö, takapihoillamme. Ja Kolovka on, sillä on oma kummikaupunkinsa tuolla Sheffieldin lähellä. BBCissäkin sanotaan, että mitä tällaista ei ole nähty sitten toisen maailmansodan. Ja kuitenkin esimerkiksi Bosniassa oli ö, hieman tällaista tässä ihan lähiaikoina. No niin, nyt kollegoille puheenvuoro. Herra Guerrero ensin. Sí, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitokset herra Dubrierille ja herra Kostelille näistä tiedoista, joita meille kerroitte liittyen tähän humanitaariseen tilanteeseen, joka, kuten toitte esille, on aivan eksponentiaalisesti vakavoitunut. Meillä on nyt käsissämme kriisi, joka tuossa vuosi sitten oli vastaan lupuillaan ja tällä hetkellä se jo suoraan vaikuttaa neljään miljoonaan ihmiseen, jotka ovat joutuneet siirtymään pois omilta asuinalueiltaan, jotka kaipaavat humanitaarista apua. Euroopan parlamentti on jo poliittisen kannan työstänyt Ukrainan ongelmasta. Siitä on keskusteltu ja äänestetty edellisessä täysistunnossa. Ja yli huomenna neuvoston puheenjohtaja ja komission puheenjohtaja Euroopan parlamentin edessä tulevat kertomaan siitä keskustelusta, jota käytiin viimeisimmässä Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Meidän kantamme yleisestä poliittisesta näkökulmasta katsottuna on varsin selvä. Meidän täytyy tukea rauhanponnisteluja, tulitaukoponnisteluja ja Minsk 2 luotiin sen vuoksi, että Minsk 1 saataisiin täytettyä, täytettyä ja ja ehkä nyt sitten pitääkö olla Minsk 3, jotta saadaan Minsk 2 täytettyä, jotta voidaan täyttää Minsk 3, äh, eh, Minsk 1. No, kaikki tämä ei kuitenkaan ole pelkästään Euroopan unionin käsissä, mutta meidän käsissämme enemmän on se, että löydetään ja annetaan humanitaarisen vastaus tähän tilanteeseen, joka on nyt vallalla meidän rajoillamme, meidän raja-alueillamme tilanteeseen, joka tapahtuu sellaisessa maassa, joka on joutunut tähän tilanteeseen suuressa määrin sen takia, että se on yrittänyt saada aikaiseksi assosiaatiosopimuksen Euroopan unionin kanssa. Yhtäältä meillä on tällainen kaksimain, kaksinainen sitoumus, poliittinen sitoumus sellaista maata, joka vuosi sitten olisi voinut olla jo ö, ö, tässä ö, kumppani ja sitten äh, ajatellaan 90-luvun tapahtumia ja Balkanin alueen tapahtumia. Meillä on poliittinen sitoumus ja tähän asti on sanottu, että ei ole ollut humanitaarista apua, joka olisi sen nimen arvoista. Vieläkään ei ole sellaista humanitaarista toimintaa, joka olisi johdonmukaista, koordinoitua, jolla olisi tarkat tavoitteet te toittekin esille toten, herra de Bruer, nämä kolme vastaustasoa, välitön vastaus konfliktialueilla, toinen vastaustaso sitten siirtymään joutuneelle ja kolmas taso hieman yleisempi vastaustaso humanitaarisiin ongelmiin. Minä haluaisin vielä korostaa tässä lopuksi sitä, että tämä on yksi niistä asioista, joiden osalta Euroopan unioni voi puuttua humanitaariseen kriisiin, ja tästähän keskustellaan Euroopan neuvoston kokouksessa, ja koska tästä Euroopan neuvoston kokouksessa keskustellaan, niin se on myös paikka, jossa voidaan yrittää pakottaa jäsenvaltiota toimimaan niin, että humanitaarinen apu olisi koordinoitua apua, niin että käsissämme ei olisi tätä, että on näitä kontteja, joita lähetetään sinne, ja sitten eri jäsenvaltiot antavat päällekkäistä apua, apua, jota ei edes edes tarvita ja sitten unohdetaan sellainen apu, mitä tarvitaan. Ja täällä valiokunnassa Euroopan parlamentissakin me voimme tehdä paljon. Me voimme todella nyt painostaa Euroopan neuvoston kokousta siihen, että jollakin tavalla siellä saadaan aikaiseksi jäsenvaltioille koordinointimandaatti, kun tehdään päätöksiä humanitaarisesta avusta. Kiitoksia ja sitten Davos. Madam Chair. Uh, kiitokset puheenjohtaja, kiitokset myös molemmille asiasta puhuneille tästä kaiken kattavasta esityksestä ja siitä, mitä on saatu aikaan ja mitä myös komission jäsen vierailullaan Ukrainaan aikaan ja toivon, että sekin auttaisi myös niin kehittämisessä. Ja se, tässä on aika rajallisesti toimittu, mutta kuitenkin aika huomattava joukko jäsenvaltioita on osallistunut tähän humanitaarisen avun hankkeeseen Ukrainassa. Ja kuten tässä jo on kuultukin, niin on syytä tulevaisuudessa sitten miettiä myös tarkempaa koordinointia vielä entisestäänkin. Ja nyt sitten seuraavat sanaset siihen, miten tuo ukraina järjestelmä itsessään on jo vähän väsähtänyt ja romahtamispisteessä, jos ajattelen vaikka Kroatiaa, omaa maata, niin meitä on neljä miljoonaa asukasta ja me olemme jollain keinolla onnistuneet kotouttamaan sodan, aik- kotouttamaan sodan aikana kotoaan jout- lähtemään joutuneet ihmiset. Ja teidän arviointinne nyt on ollut se, että Ukrainaan hallitus ei ole niin hyvin selvinnyt ja että tässä, tässä kriisikysymyksessä. Ja me olemme saaneet raportteja myös rekrytoinnista siitä, että onko tämä nyt järjestäytynyttä toimintaa vaiko ei, mutta joka tapauksessa tässä kriisinhallinnassa yleensä on ollut ongelmia. Ja minä esittäisin seuraavanlaisen kysymyksen tästä arvioinnista. Ei tuosta puolustuspuolesta nyt tässä ole tarpeen keskustella. Ukrainan, uh, Ukrainan armeijan tilanteesta eikä sen enempää, mutta minä miettisin tuota humanitaarista järjestelmää ja kotoaan pois lähteneiden ihmisten äh, tilannetta. Onko tässä nyt riskinä se, että tämä ei kokonaan romahtaa tämä järjestelmä? Mitä mieltä olette tulevaisuudesta? Varmaan monia erilaisia monia erilaisia vaihtoehtoja on jo esitettykin, ja tämä minua kovasti sitten kiinnostaisi. Kiitokset. Hopefully my microphone's now Toivottavasti mikrofonini on nyt korjattu. Siitä tuli pientä särinää äsken, pahoittelen tätä. Toivottavasti tämä nyt on hoidettu pois. Heidi Hautala seuraavaksi. Yeah, thank you, Chair. I think your voice is now more clear and... Kiitos puheenjohtaja, teidän äänenne on nyt kyllä paljon selvempi ja kirkkaampi. Kiitoksia kovasti näistä yleiskuvista humanitaarisen katastrofin osalta, on, tämä on todellakin dramaattinen tilanne, joka on meidän kotiovellamme kuitenkin Euroopan unionin kannalta. Me, me tarvitsemme solidaarisuutta, sen täytyy olla koordinoitua, se on hyvin tärkeää. Yksi kysymys, joka on minua vaivannut koko tämän kriisin aikana, on ollut se, että Enkä ole varma, onko tämä teille relevantti, mutta se voisi olla. Huka antaa tämän ää, laillisen riskin ää, ihmisten terveydestä ja, ja perustarpeista tuolla alueella, jotka joutuvat pakeamaan, ää, pakenemaan sieltä kotialueeltaan. On aika yllättävä uutinen, että Moskova lähettää laskun kaasusta, tuonne, ton, joka käytetään kapinallisalueelle, lähettää laskun Kiovaan. Onko se vallattu alue vai onko se edelleenkin Kiovan hallituksen, Ukrainan laillisen hallituksen vastuuseen kuuluva alue? On, oletteko te mukana missään keskustelussa tältä osin? Ukrainan hallituksen on perustellut, että se ei osallistu rahoittamaan eh, tuon alueen ihmisten tarpeita eh, katsoessaan olevansa sodassa ja Venäjän hyökkäyksen kohteena, mutta edelleenkin, jos tämän tyyppisiä juttuja menisi tuomioistuimeen, esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, onko teillä käsitystä, että olisikin tällaisia juttuja eh, käsillä, joissa evätään ihmisten perustarpeet, ja mikä tulos niissä voisi olla? Täällä mainittiin, että sosiaaliset tulonsiirrot on keskeytetty. Onko tämä teidän mielestänne, en, sen, onko se laillinen päätös? Toisekseen, onko se poliittisesti vai viisas päätös? Kun ajatellaan tämän kansakunnan tulevaisuutta, joka täytyy palauttaa luottamus ja usko eri maan eri osien välillä – ja ulkoasianvalikuntahan ja Euronest äh, parlamentaarinen yleiskokous, niiden työvalikunta edistää torstai-aamulla kuulemistilaisuuden äh, oikeudesta ja oikeusjärjestelmästä sellaisilla alueilla, joissa on, on, on äh, jaetuneet konfliktit, ja tehän tiedätte, että nämä vanhat Georgian tarinat, niin, tämä, ne olisi varmaan hyvä lähettää ihmisiä osallistumaan tähän konferenssiin. Haluaisin mitään selvyyttä tästä, kuka kantaa vastuun ja mitkä ovat ihmisten oikeudet, jotka asuvat tuolla alueella. Ja minkä tyyppiset hallinnot siellä valtaa pitävät. Yeah, um, I was going to take another, have, let them answer and then ajattelin antaa heidän vastata tähän ja sitten käydään toinen keskustelukierros, mutta Enrika halusi vielä jotain sanoa. Ah, niin, minä halusin vain tuoda tässä nyt erään seikan esille, eli lähes pidetään itsestään selvyytenä jo tätä, mutta haluaisin korostaa sitä, että mikä tahansa nyt sitten on poliittinen eh, tulos Minskin sopimusten osalta, kunnioitetaan niitä tai ei, niin meidän täytyy joka tapauksessa pitää kiinni humanitaarista toiminnasta ja vielä lisätä sitä. Eli sitä ei voida millään tavalla liittää tähän poliittiseen puolueen. Ja haluaisinkin, puolueen, ja haluaisinkin kysyä teiltä, mikä on Venäjän näkemys tästä? Onko jonkin sortista yhteistyötä vaiko paljon kapulota rattaisiin? Mikä on Venäjän rooli tämän asian osalta? Um, I think I'll take all the questions and give you the floor. Otetaanpa kaikki kysymykset ja vasta sen jälkeen puheenvuoro teille. Rouva Ah, Heidi, halusitko ensin vielä palata tähän? Yeah, sorry, this is a little bit to continue the... Anteeksi, tässä mä, täällähän mainittiin, että ihmiset, jotka ovat hakeneet turvapaikkaa ulkomailla 254 000 on hakeneet, hakeneet turvapaikkaa ihmisiä Venäjältä. Mikä on näiden ihmisten tilanne? Venäjähän myös käyttää tätä propagandassaan. Katsokaa, että kuinka moni ihminen valitsee lähtevänsä Venäjälle sen sijaan, että jäisi Ukrainaan. Mitä mieltä olette tästä kysymyksestä? Okei, okay, Maria Holbuk. Maria Holbuk, seuraavaksi. Kiitoksia näistä puheenvuoroista heti aluksi toteaisin, että tämä ilmiö on, että aina epäorganisoidusta yksittäiset maat ja yksittäiset valtiot hoitavat tätä, ja koska meillä on kuitenkin rajallisesti resursseja ja muuta varaa, niin se on epäviisasti. Minäkin toivoisin, että saisimme parempaa koordinaatiota aikaan tässä humanitaarisessa avussa. Ehkäpä pitäisi käydä tästä asiasta ainakin Euroopan, Euroopan unionin sisällä periaatteellinen keskustelu siitä, millä tavalla tämä humanitaarinen apu ylipäätään järjestetään. Yksi asia kiinnostaa minua erityisesti, hän puhuitte siitä, että sosiaaliset tulonsiirrot on keskeytetty ja puhuitte siitä, että yli 60 prosenttia pakolaisista on eläkeläisiä osittain oikeastaan he lähtevät metsästämään eläkettään, jotta saisivat ylipäätään rahansa käyttöön jopa ja minusta on hyvin tärkeää auttaa näitä ihmisiä, jos he voisivat pysyä siellä, missä he elävät, niin eihän se, ei, silloin heitä ei tarvitse kotouttaa enää sen jälkeen. Ja minulla on jäänyt hieman epäselväksi se, että millä tavalla tämä pitäisi tapahtua, jos hallintollinen apu Kiovasta ei ole kovinkaan suuri. Ja ainakin niin sen ymmärsin, missä määrin meillä on mahdollisuuksia sitten vaikuttaa Kieviin tai Kiovaan, että voitaisiin antaa hallinnollista apua ja millä tavalla tätä voitaisiin tehdä Kiovan ohi, jotta ihmiset saisivat sosiaaliset tulonsiirtonsa. He ovat kuitenkin tehneet työtä eläkkeeseen eteen äh, ja ja sittenkin suurimmalla tärkeämpää se on, että he saisivat eläkkeensä ja tästä halusin vielä kerran näistä lisätietoja. Kiitos. Thank you. Maybe I could add, add... Kiitos. Kenties voisin lisätä omat näkemykseni tähän. Minusta vaikuttaa häpeältä, häpeälliseltä, jos jäsenvaltiot eivät koordinoi ponnistelujaan. Ja voisiko herra Kosta hieman enemmän kertoa meille tästä? No meillähän oli juuri Euroopan neuvoston kokous Olikohan tämä asia esityslistalla mukana ja oliko jotain ponnisteluja? Yrittikö komissio olla mukana tässä niin, että saataisiin jäsenvaltiot koordinoimaan? Miten te ja UNHCR olette yhteydessä? yhteydessä jäsenvaltioihin. Sanotte, että älkää toimittako meille sitä tätä tai vaikkapa kontteja, vaan lähettäkö meille tiettyjä tuotteita tai ehkä on parempi sitten ostaa nämä tuotteet Ukrainasta niin, että Ukrainan talouskin saadaan pidettyä käynnissä. Kerrotteko te tämän jäsenvaltiolle tai mitä sille tapahtuu tälle tiedolle? Kenelle nämä pyynnöt pitäisi esittää ja mitä tässä tapahtuu? Onko jäsenvaltioiden välillä nähtävissä koordinaatiota? Ebolan osaltahan me loimme koordinointi menetelmän ja pyydettiin, että komissio ei koordinoisi pelkästään EUn apua, vaan myös jäsenvaltioiden panoksia. Ja kun meillä on suuria kriisejä, tämän tapaisia kriisejä, niin me tarvitsemme parempaa koordinaatiota ja sen pitäisi olla aivan automaattinen reaktio, kuka EUn sisällä jäsenvaltioiden välillä koordinoi toimia sen varmistamiseksi, että vastauksemme on järkevä. No kuka muu ei näyttäisi pyytävän puheenvuoroa, joten annankin puheenvuoron sitten teille. Kumpi teistä haluaa aloittaa? Herra de Bruja. Merci, Kiiton, kiitokset puheenjohtaja. Kiitokset myös parlamentin jäsenille, jotka esittivät kysymyksiä. Niin, nämä kaikki kysymykset olivat toki merkittäviä. Kaikki niistä osoittivat todelliset ongelmat tuolla Ukrainassa ja me kaikin mahdollisin tavoin pyrimme noudattamaan kansainvälisen humanitaarisen avun sääntöjä tässä erittäin vaikeassa kriisissä. Me olemme luoneet poliittisen agendan ja erityisesti suhteessa Venäjään tässä kysymyksessä, ja tämähän liittyy poliittisesti myös näihin asetoimituskysymyksiin. Mutta joka tapauksessa me puhumme tässä nyt haavoituvimpien väestön ryhmien auttamisesta ja avun pää, pää, perille saattamisesta, ja tässä juuri nimenomaan se, mitä Hautala sanoi, eli kyllähän Ukraina on päävastuussa omien kansalaistensa suojelemisesta, ja kuten nyt olen ymmärtänyt, niin nämä, nämä nämä alueet eivät, niitä, niitä ei ole erotettu millään tavoin vielä Ukrainan alueesta, joten siinä tapauksessa keskushallinto on edelleenkin vastuussa juuri näistä, näistä alueista. Ja tässä täytyy luoda selkeä komentoketju juuri ja aina muistaa se, että Ukraina on tuolla korkeimpana tässä komentoketjussa vieläkin. Ja kiitokset kaikista näistä kysymyksistä ja siitä, miten puutuitte siihen, miten täytyisi vahvistaa tätä apua. Me olemme lähettäneet humanitaarisen avun asiantuntijoita, ja myös väestönsuojan asiantuntijoita laatimaan näitä kansallisia väestönsuojeluohjelmia esimerkiksi, mutta paljon paljon työtä on vielä tiedossamme. Ja kuten puheenjohtaja sanoikin tässä, niin on suhteellisen hankala käsittää ja ymmärtää tällaisen alueen humanitaarisen avun laajuutta ja sen tilanteen nopeu- no, huononemisen nopeutta. Ja tässä Esimerkiksi äskettäin puhuttiin vaikkapa Saharan eteläpuolisen alueen tilannetta, ja kun puhutaan hallitusten edustajista tai Gabonissa, Malissa tai Chadissa ja tai kansalaisjärjestöjen edustajissa siellä, ja siellä sitten mietitään tuota tehokkuutta ja kapasiteettia ja tämän tilanteen hankaluutta. Ja sitten verrataan sitä Ukrainan tilanteeseen, niin kyllä Saharan eteläpuolisen alueen asiantuntijat ovat hämmästyneitä siitä, miten hankala tilanne Ukrainassa tässä on. Joten kyllä tämä, tämä on todellakin vaikea tilanne. Me emme olekaan odottaneet tällaista. Me, tämä on todella yllättävä. Ei kukaan osannut tällaista ollenkaan ajatellakaan. Kostelkin jo tähän viitasi ja varsinkin tämä vaikuttaa myös naapurimaihin, Ukrainan naapurimaihin. Ja näin täytyy myös koordinoida tätä tilannetta Ukrainan naapurimaiden kanssa hallinnollisesti, mutta myös poliittisestikin. Ja hyvä puheenjohtaja, juuri oikeastaan veitte sanat suustani, kun puhuitte tuosta koordinoinnista ja erityisesti vertasitte tähän Ebola-tilanteen koordinointiin myös. Meidän täytyy jäsenvaltioiden päästä kanssa tosiaankin löytää sellainen selvä koordinointimekanismi ja hyödyntää tätä Ebolassa käytettyä koordinointimekanismia ja vahvistaa vuoropuheluamme Ukrainan hallituksen kanssa etenkin. Me emme voi ryhtyä tässä toimimaan eh, sooloilleen. Meidän täytyy odottaa Ukrainan hallitusten, hallituksen myös eh, vastauksia. Hyvin pitkän aikaa Ukrainan hallitus eräällä tavalla kielsi humanitaarisen kriisin luonteen ja laajuuden omassa maassaan. Ja kun minä ensimmäistä kertaa kävin kesällä Ukrainassa ennen tuota erityishuippukokousta elokuussa, niin mielestäni vasta siinä vaiheessa hallituksen edustajat myönsivät, että kyllä maassa on varsinainen humanitaarinen kriisi, vaikka kaikki objektiiviset mm, kriteerit humanitaarisen kriisin olivat jo kyllä olemassa ja, ja, ja, eli aika myöhään Ukrainan hallitus tämän hyväksyi ja myönsi. Maa on sodassa kapinallisia vastaan. Ja tästä syntyy sitten myös se kysymys, jonka Hautala esitti myös näiden, näiden taloudellisten, tämän rahan siirtojen mahdollisuuksista tuonne kapinallisille alueille. Tätä täytyy miettiä tarko, tarkemmin vielä joka tapauksessa se, jos näitä, kun nämä rahansiirrot ovat hankalampia ja niitä ei aina ole toteutettu, niin sehän vaikeuttaa entistä enemmän näiden Ukrainan itäisten alueiden kansalaisten elämää, kun oma valtio ei pysty tukemaan taloudellisesti omia kansalaisiaan. Ja kuitenkin Ukrainan hallitus on päävastuussa näistäkin kapinallisalueilla elävistä ihmisistä. Kiitoksia sitä, herra Kosta. Hyvin nopeasti nämä eri kysymykset kävisin läpi. Ensinnäkään en haluaisi, että poistuisitte täältä salista ajatellen, että mitään suunnitelmaa ei ole olemassa. Tässä useat YK järjestöt yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa ovat luoneet strategisen vastaus suunnitelman ja siitä on keskusteltu eri maiden kanssa ja ECO helpotti tätä kontaktia YK-järjestön kanssa humanitaarisen kontaktin kanssa Kiovassa tämä tapahtuu. Siellä on tällainen kontaktiryhmä, jossa on avunantajia mukana. Ja joskushan humanitaarisia avustustyöntekijöitä tulee, kun Rekka, rekat ovat jo tulossa ja ei pelkästään venäläiset lähettele kontteja. Joskus ei, ei minkäänlaista koordinaatiota ole. Jotkut avustustarvikkeista, joita lähetetään, ne eivät millä tavalla vastaa avun tarpeeseen. Muutamia vuosia sitten jotkut eurooppalaiset maat sanoivat, että tässä voisi olla parempaa EU-koordinaatiota ja hieman enemmän uskottavuutta Ukrainan tapauksessa me olemme vastuussa, oma järjestöni niin on vastuussa vain kahdesta osa-alueesta, eli suojelusta ja majoituksesta. Ja kaikki ne, jäsenvaltiot, kaikki ne maat, jotka haluavat kahdenvälisesti antaa tukea, siis eivät meille vaan suoraan ihmisille Ukrainassa, niin ainakin koordinoikaa tätä asiaa niin, että nämä maat tietävät, että millä alueilla tarvitaan eniten apua ja tukea. No tätä koordinaatiota ei ole vielä ole. Eko auttaa, OCHA auttaa tässä, joten tämä koordinaatio on nousussa. Mitä tulee näihin tarpeisiin, no kuulitte Jean-Louis puheesta ja Ekosta. Eko on nostanut nyt kriisin vastausvalmiuttansa mutta YK on strateginen vastaussuunnitelma käsittää noin 160 miljoonaa dollaria välittömiin tarpeisiin. Tässä ei ole kysymys massiivisesta jälleenrakennuksesta siinä maan osassa, joka on suurelti tuhottu. Nyt on jo varsin selvää, että humanitaarinen budjetti ei ole riittävä komission osalta, kun ajatellaan tarpeiden kattamista, kun mietitään tätä, näitä moninaisia kriisejä, joita ei ole ratkaistu. Talousarviota täytyy tarkastella valitettavasti tällä hetkellä ei ole muuta ratkaisua tässä kuin jäsenvaltioiden kehitysbudjeteista ottaa varoja, muuten ei löydetä ratkaisua tähän. Sitten vastuukysymyksestä. No tässähän on poliittinen vastuu, en lähde tälle tielle nyt, mutta kansainvälisessä lainsäädännössä, kansainvälisessä eh, humanitaarisessa ihmisoikeuslainsäädännössä ne viranomaiset, jotka kontrolloivat aluetta, ovat myös vastuussa eh, väestön suojelusta, vaikka he eivät ole kirjoittaneet yleissopimusta. Tämä nähtiin Transnistriassa, Etelä-Ossetiassa eh, ja niin edelleen. Ne viranomaiset, jotka kontrolloivat aluetta, heillä on myös velvoitteensa kansalaisia kohtaan vastaan. Ja tämä ei vapauta ukrainalaisviranomaisia siitä, että heidän pitäisi vastata kansalaisten tarpeisiin alueilla, joita he eivät kontrolloi, mutta heidän vastuunsa on rajallisempi. Ukrainan viranomaiset ovat lähettäneet kirjan, jossa sanotaan, että se, Ukrainan hallitus ei enää voi olla vastassa ihmisoikeusrikkomuksista Krimin alueella. Ukrainalaiset, jotka hakevat turvapaikkaa Venäjällä, no tätä on kyllä välineellistetty mediassa, mutta olen Venäjällä nähnyt ukrainalaisia ja ukrainalaisille on annettu siellä apua, kun he ovat tulleet Venäjälle. Suurin osa näistä henkilöistä ei ole kollektiivisissa majoituspalveluissa, vaan sukulaisten luona. Ja tärkeää on tietää se, että monet niistä ukrainalaisista, jotka lähtivät Venäjän alueelle, eivät tehneet tätä ideologisista syistä, vaan siksi, että heillä on sukulaisia tai mahdollisuus työhön siellä, tai koska Venäjä, Venäjän hallitus on ottanut kantaakseen eläkkeiden maksuvelvoitteen. Sama pätee Valko-Venäjän. Sen jälkeen kun Ukrainan hallitus ei ole enää maksanut näitä eläkkeitä, mutta sitten kun nämä ihmiset palavat Venäjältä Ukrainalle, niin he eivät aina välttämättä palaa aikaisempaan, ää, äh, aikaisemmalle asuinalueelleen Donbassin, vaan he, he saattavat mennä myös hallituksen valvomalle alueelle. Eli itään päin muuttaminen ei ollut välttämättä ideologinen valinta, vaan se, että siellä sattui olemaan ystäviä tai sukulaisia. Sitten tämä kysymys sosiaalisista siirroista. Tämä on hieman hankala asia ja viime vuoden maalis-huhtikuussa Ukrainan hallitus päätti, että se ei enää maksa eläkeitä. Ja sitten se lopetti myös lääkintähenkilökunnan opettajien palkkojen maksamisen, koska he ymmärsivät, että varat eivät välttämättä päädy oikeille ihmisille. Joten tässä hallituksella on ollut huolia. Se sanoi, että se ei, käytä, se ei siirrä varoja joita käytetään sitten muihin kuin aiottuihin tarkoituksiin Donbaskissa. Joten tässä haluaisin luoda tällainen vaihtoehtoinen menetelmä, jossa varoja ei siirretä paikallisten viranomaisten kautta. Tämän äh, järjestelmän täytäntöönpano on hieman hankala, koska kontaktipisteiden äh, läpi ei voi turhan paljon käteistä viedä esille tämä äh, eteenpäin. Tämä aiheuttaa turvallisuusriskejä. Tässä on muutamia pilottihankkeita jossa on mukana jotakin kymmeniä tuhansia eläkeläisiä niin, että heidän oli pakko tehdä näitä eläkesiirtoja. Sitten 12. helmikuuta tekstissä on kokonainen kohta, jossa, on, jossa puhutaan siitä, miten välttämätöntä on taas palauttaa kaikki sosiaaliset etuudet, mukaan lukien eläkkeet. Ja täällä on hieman outo sanamuoto siitä, että täytyy turvallisesti saada humanitaarinen apu kaikista eniten sitä tarvitseville. Alku on ihan hyvä, mutta sitten lopussa puhutaan, että tämä järjestelmän täytyy perustua kansainväliseen mekanismiin. Ja minä en kyllä tiedä, mistä mekanismista nyt on kysymys, koska mitä kansainvälistä mekanismia ei ole. Ja me, minä en tiedä, miten viime hetkillä tällainen tekstinpätkä on tänne saatu lisättyä. Minä näin tämän tänä aamuna Venäjän uutiset ja siellä kovasti viitattiin siihen, että pitäisi nyt luoda tämä kansainvälinen mekanismi. Ja hyvin varovasti me kyllä liikumme tähän suuntaan, koska tässä on monensorttisia ansoja ja sudenkuopia. Me emme halua, että humanitaarista apua välineistetään tässä, emmekä me halua mitään välikäsiä humanitaaristen toimijoiden ja apua tarvitsevien välille. Thank you very much. Kiitokset teille molemmille siitä, että tulitte valiokuntamme kokoukseen ja kerroitte meille nyt, annatte päivityksen tähän asiaan. Poliittinen tilanne on hyvin hankala ja omalta osaltamme meidän täytyy nyt miettiä sitä, miten Euroopan unionin sisällä voidaan koordinoida apua. Katson tässä herra Guerreron suuntaan. Nyt meillä pitäisi olla tässä aivan automaattinen koordinointi Euroopan unionissa. Ihan kriisin alusta lähtien meidän pitäisi keskustella komission kanssa siitä, millä tavalla teosta, toista saataisiin ja avusta saataisiin tehokkaampaa ja se saataisiin tarvitseville perille. Haluaisin nyt siis kiittää vielä molempia puhujia siitä, että tulitte kertomaan meille tilanteesta. Um, we can't start the next part of our meeting until... Emme voi aloittaa seuraavaa osiota kokouksesta ennen kello 17, koska silloin maailman elintarvikeohjelman pääjohtaja tulee paikalle. Meidän täytyy odottaa siis kello 17 saakka. Pahoittelen tätä. Voisin kehottaa teitä kuitenkin tulemaan takaisin tänne saliin, koska meillä on hyvin korkean tason tapaaminen tässä maailman elintarvikepääosaston pääjohtajan ja komission jäsenen Stilianiidisen kanssa, joten palatkaapa takaisin tuossa 10 vailla 5 ja sitten voimme <clears throat> tässä viideltä aloittaa ja voisitteko muistuttaa ryhmänne ryhmien jäseniä tulemaan tänne kokoukseen, joka on erittäin tärkeä. Ehkä sähköpostitse heille kertoisitte asiasta. Yeah, we're going Okay, colleagues, we're going to resume our session. And... No niin, me kokoustamme nyt. Olen erittäin ilahtunut siitä, että meillä tänään keskuudessamme on Rova Esrin Koska. Hän on maailman elintarvikeohjelman pääjohtaja. Hän on saapunut yötä vasten New Yorkista tänne. Ja me harmillista kyllä pystyimme hänelle tarjoamaan vain hieman haaleaa teetä. No, tietysti meillä myös paikalla on humanitaarista avusta vastaava komission jäsen Kristos Tiljanidis. te, jotka olitte aikaisemminkin jo valiokunnassa, tiedätte, että tämä ei ole Rovakasen ensimmäinen vierailu tänne parlamenttiin. Hän oli edellisen parlamentin aikanakin ja maailman elintarvikeohjelma on nyt EUn strateginen kumppani, kun torjutaan aliravitsemusta ja nälkää ympäri maailmaa. Haluaisimme ensin kiittää maailman elintarvikeohjelmaa siitä, että se tekee yhteistyötä kanssamme. Tämä on, nyt on eurooppalainen kehityksen vuosi ja olemme äärimmäisen iloisia siitä, että olet paikalla täällä tänään. Ja sitten kun lopetamme kokouksemme, menemme tuonne maailman elintarvikeohjelman valokuvanäyttelyn avajaisiin. Valiokuntamme on pieni valiokunta, mutta useampien kollegojen täytyy saada tietoa maailman elintarvikeohjelmasta. Me olemme täällä nyt puhuneet erittäin haastavista ajoista, joita maailmalla on käsissään humanitaarisen avun osalta. Nyt täällä on aivan ennennäkemätön määrä kriisejä, Syyria, Irak, Afrikka, Ukraina ja juuri keskustelimme Rova Kusanin kanssa tuossa siitä työstä, jota maailman elintarvikeohjelma tekee Ukrainassa. Hyvä komission jäsen Stylianides, sinulla on ollut vaikeita asioita käsiteltävänä. Ebola puhkesi juuri kun tulit komission jäseneksi ja olet juuri palannut Sahelista maalista ja nähnyt hyvin haastavia tilanteita siellä. Euroopan parlamentti on äskettäin päätöslauselmassaan vaatinut jäsenvaltioitaan parantamaan humanitaarista apuansa Syyrian osalta. Samoin hyväksyimme Ukrainan päätöslauselman ja hyväksyimme päätöslauselman samaten lasten aliravitsemuksesta ja vaadimme lisää toimia EU-tasolla, jotta komissiojäsen olittekin paikalla täysistunnossa. Haluamme työstää tätä lasten aliravitsemuskysymystä. Ja ensi vuonnahan järjestetään Istanbulissa maailman humanitaarisen avun huippukokous. Euroopan unionilla on budjettihaasteita meidän täytyy pystyä rahoittamaan humanitaarinen apu. Me puhuimme tästä Ukrainan osalta. Meillä on myös koordinointiongelmia Euroopan unionin sisällä. Työtä on siis paljon edessä ja tämän vuoksi olen erittäin iloinen siitä, että voimme tänään käydä tämän keskustelun. Ja mainitsisin myös, että meillä on tietysti syyskuussa YK on huippukokous kehitystavoitteista ja yksi näistä tavoitteista on työskentely nolla nälkätason aikaansaamiseksi. Meillä on täällä monia kollegoja, jotka ovat työstäneet tätä aihetta. Parlamentti äänesti ja tuki nolla nollanälkätavoitetta. Aikamoinen skandaali, että nyt eletään tätä vuosituhatta ja lapset kärsivät nälkää, ihmiset eivät voi syödä tarpeeksi, vaikka eivät edes eläisi konfliktialueella. Ja ainakin noilla alueilla meidän pitäisi pystyä nyt ratkaisemaan tämä ruokaongelma. Olen iloinen siitä siis, että molette, molemmat olette paikalla ja annan tässä puheenvuoron rouva Kasanille. Olkaa hyvä. Well, thank you very much, Madam Chair. Kiitokset puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen, hyvät jäsenet, hyvät naiset ja herrat, on suuri kunnia olla tässä valiokunnassa mukana yhteensä eh, Stiljanideksen kanssa. Kiitokset tästä toisesta mahdollisuudesta tulla tänne valiokuntaan. Haluaisin aloittaa eh, huomio, huomioimalla teidän työnne merkittävyyden. Se on tärkeää jotta ruokaa ja ravintoturvallisuus saadaan unionissa ja maailman tasolla pidettyä prioriteettina. Meidän täytyy pystyä haastaa näihin ruokaturvallisuushaasteisiin vastaamaan ja täytyy saada Euroopan parlamentti ja juuri tämä valiokunta huomaamaan, että juuri tähän asiaan on puututtava maailmassa. Teidän keskustelunne ja päätöksenne tuottavat poliittista ja julkista tahtoa ja toivoa ja tarvetta vastata haasteeseen ja auttaa niitä henkilöitä, jotka taistelevat ja pyrkivät ruokkimaan oman perheensä ja jotka, jo, perheensä ja jotka pyrkivät pääsemään kestävään kehitykseen täällä maailmassa. Vuonna 2013 olen ollut tässä valiokunnassa ja sen jälkeen kautta maailman erinäistä myllerrystä on ollut nähtävissä ja hivenen on edistytty, on saatu vähennettyä hivenen nälästä kärsivien määrää. Tässä oli noin 800 miljoonalla tuo luku aikaisemmin, mutta kuitenkin pyyntöjä tulee entistä enemmän humanitaarisille järjestöille. Meillä on enemmän pakolaisia nyt maailmassa kuin sitten toisen maailmansodan. Ja nämä kriisit ovat entistä enemmän humanitaarisempia ja niihin tarvitaan eri ohjelmia, erityisesti maailman ruokaohjelma. Näiden kriisien uhrit nykyisellään tarvitsevat entistä enemmän ruoka-apua ja tätä ja, ja, mutta eivät välttämättä pelkästään ruokaa, ruokaa pelkästään, koska on olemassa alueita, joissa ruokaa kyllä on, mutta haasteena on se, miten tuota ruokaa saa, jos ajatellaan haavoittunevassa tilanteessa olevia köyhiä tai sitten sairaita tai Syyrian tilannetta, jossa ruokaa, ruokaa ei saada jaettua. Eli meidän täytyy tarjota välineitä, jotta ihmiset voisivat saada ruokaa. On kyse sitten käteisestä rahasta tai tietyistä vouchereista ja myös kyse on logistisesta työstä. Joillain alueilla täytyy pyrkiä myös ylläpitämään tätä humanitaarista ilmaa, ilmailuteitse hoidettavaa perille tuotettavaa apua. Ja tämä, tässä me saamme pyyntöjä myös todellakin pikemminkin ottamaan huomioon sen, mitä oikeastaan kansa tarvitsee, eikä se, mikä on meidän mielestämme tarpeellista. Nämä kriisit ovat nyt ennen näkemättömiä ja aivan äärirajoillaan nyt toimitaan ja me olemme tässä kuulleetkin nämä merkittävät merkittävät kriisitilanteet ja hätätilanteet. Kyse on kolmen, kolmen tason, kolmannen tason kriiseistä, niitä on viisi, kuusi, to, kahden tason toisen tason kriiseistä. Esimerkiksi Nigeria on tässä toisella tasolla ja siellä ollaan menossa aina entistä huonompaan tilanteeseen, haasteellisempaan tilanteeseen joka päivä. Ja jokainen näistä kriiseistä osoittaa miten, miten tilanteen monimutkaistuminen aina vain korkeatasoisempia vaatimuksia asettaa myös maailman ruokaohjelmalle. Kyse ei ole pelkästään ruoasta, vaan myös vedestä ja muista perustarvikkeista. Viime vuonna pelkästään maailman ruokaohjelma toimitti 80 miljoonalle ihmiselle ruokaa ja ravintoapua 79 maailmassa. Kyse on maailman köyhistä ja erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevista ihmisistä kaikista heikoimmassa asemissa olevilla alueilla. Ja me olemme näin ollen pystyneet auttamaan heitä päivittäin, mutta myös halunneet tukea näitä paikallisyhteisöjä ja olemme tukeneet kouluruokailua, esimerkiksi tukeneet paikallisia viljelijöitä ja pyrkineet aliravitsemukseen kiinnittämään huomiota ja korjaamaan sitä. Me emme tässä tee yksin työtä, me teemme työtä erilaisten järjestöjen kanssa ja hallitusten kanssa ja tietysti myös unionin kanssa. Viimeisten kymmenen vuoden ajan komission tuki on ollut 2,3 äh, miljardia euroa maailman ruokaohjelmalle ja vuonna 2012 esimerkiksi 300 äh, miljoonaa. Ja tietenkin Euroopan tuki on muutakin kuin pelkästään taloudellista tukea. Me kehitämme uusia äh, keksiä keksintöjä ja luomme myös erilaisia tehokkaita välineitä, jotta kaikki dollarit, jotka investoidaan humanitaariseen tukeen, todella voisivat tuottaa hedelmää. Ja me teemme yhteistyötä ja neuvottelemme myös humanitaarisen avun perille pääsystä ja komission, kanssa, komission jäsenen kanssa olenkin puhunut eri haasteista Ukrainan tilanteessa ja minkälaisia vastauksia siihen voitaisiin löytää, miten Syyrian kansalaisia, kansalaisten luokse voitaisiin päästä, kun ajatellaan Isiksen toimintaa siellä ja näitä kaukaisia alueita, joilla ISIS toimii. Joten me käymme keskustelua myös monien muiden kumppaneiden kanssa. Tämä on elintärkeää jotta voimme auttaa näitä ihmisiä. Ja näin yhdessä työskennellen me voimme uudistaa humanitaarista kentää ja meidän täytyy tämä uudistus saada aikaan kun ajattelemme humanitaarista puolta ja kehitystyön puolta. Tässä on usein ollut aika rajamoinen raja, ja, mutta ihmiset ansaitsevat meidän ponnistelumme ja saavat sitten tukea molemmista ohjelmista siihen, mitä he tarvitsevat. Ja minä kiitän parlamenttia ja komissiota ja Euroopan kansalaisia jatkuvasta tuesta ja yhteistyöstä. Teidän tukenne maailman ruokaohjelmallenne on on elintärkeää. Hyvät valiokunnan jäsenet ja komissio, minä haluan lyhykäisesti kertoa teille näistä pääkriiseistä, joihin tarvitaan meidän yhteistä toimintaamme. Ja ensiksikin kiinnitän huomiota Ebola-virukseen. Virukseen. Se on vaatinut maailman ruokaohjelmalta kiireellistä tuota ja uusia innovointeja. Kuitenkin on toimittu aika hitaasti. Meidän, meidän tavoitteemme päästä tähän nollatasoon on nollatason uusien tapausten leviämisen estämiseen on ollut hankalaa. Mm, tämä on ollut suoranainen painajainen tuo Ebola ja se on vaatinut valtavaa koordinoitua työtä e, hallitusten välisiltä jär, e, hallitusilta, kansalaisjärjestöiltä ja monilta muilta ja myös priva- kans, yksityissektorilta. Jos me emme tee mitään, niin tauti voittaa kriisi ei ole nyt vielä mm, kuitenkaan mennyt ohi. Ja nyt me olemme kahdelle ja puolelle miljoonalle ihmiselle välittäneet rahaa hoidossa oleville, taudista selvinneille, orvoksi jääneille ja kaukana oleville tautialueille. Me olemme tarjonneet eh, tukea ilmateitse, olemme tarjonneet helikopterien, helikoptereita ja asiantuntijoita, eh, jotta apua saadaan vietyä ihan noille kaukaisillekin alueille. Me olemme tarjonneet logistista tukea, varastoja, on kyse sitten vaikkapa näistä sairaalahanskoista tai sitten ambulansseista tai mistä tahansa muusta, mitä tässä hätätilanteessa on tarvittu. Me olemme tarjonneet myös hätäteleviestintämahdollisuuksia, IT-tukea ja insinööritukea tässä koko, koko tilanteessa. Eli tässä puhutaan myös muustakin kuin ruoka-avusta Eli tässä kun on kyse hankalimmista kriisitilanteista, niin me tarvitsemme myös logistista apua ja myös koko ketjuun, tähän apuketjuun liittyvää tukea. Eli jos ajatellaan näitä meidän asiantuntijapalveluitamme, niin ne nimenomaan tähtäävät siihen, että tehokkaammin voitaisiin tarjota tätä ruoka-apua. Me olemme maailman terveysjärjestön kanssa tehneet työtä ja me olemme tehokkaasti toimineet äh, ja, ja su, suhteessa maailman terveysjärjestöön. Eli te, maailman terveysjärjestö itse asiassa maksaa maailman ruokaohjelmalle, jotta maailman ruokaohjelma tarjoaa tuon logistisen tuen ja televiestintä tuen ja jotta sitten taas maailman terveysjärjestö pystyy omia tehtäviään toteuttamaan näillä alueilla. Ja tämä on hyvä asia, koska se, mihin, mihin nyt olemme päässeet, niin olemme saaneet luokutua sellaisen arkkitehtuurin, jonka avulla myös sitten tulevaisuudessa me voimme hyötyä tästä VFPn ja WHOn yhteistyöstä Eli nyt ei tarvitse sitten enää puhua jonkun uuden rakentamisesta, vaan kyse on siitä, että me voimme käyttää jo tätä olemassa olevaa ja täytäntöön panna tätä. Eli jos ajattelemme pitkän tähtäimen tilannetta, niin, niin me tarvitsemme kestävää sitoumusta tähän tuokeaksemme Liberia, Sierra Leonea ja Guinea esimerkiksi. Meidän täytyy tukea lasten ravinto-ohjelmia siellä ja paluuta kouluun, vahvistaa paikallistaloutta, markkinaperusteisiin markkinaperusteisin toimin ja myös tarjota pienviljelijöille tukea, jotta ne pääsevät, he pääsevät taas jaloilleen. Me myös erityisesti kiinnitämme huomiota esimerkiksi Ginean markkinatilanteeseen ja tarjoamme tällaisia pieniä käteissummia ja vouchereita siitä, että he, nämä kansalaiset voivat ostaa ruokaa niiltä, jotka sitä markkinoilla tar- tarjoavat, jotta voimme sitten tarjota tämän markkinoiden vahvuutta ja markkinoiden kehittymistä myöskin ja voisimme sitten tarjota oikeat ratkaisut oikealla ajalla. Ja näin myös pienviljelijät voivat pikkuhiljaa päästä takaisin työhön. Ja me, me jatkamme tätä työtä maailman terveysjärjestön kanssa tarjotaksemme tukea edelleenkin. Ja te varmaankin edelleenkin jatkatte tässä Ebolan torjunnassa. Me haluamme kiinnittää maailman huomioon jatkossakin tähän asiaan. Ebola ei enää ole etusivuilla ja se on sitten suora riski siihen, että taas uusi epidemia purkautuu, jos se unohdetaan eikä enää tilanne, tilanteeseen pyritä puuttumaan. Eli meidän täytyy nyt tosiaan muistaa se, että tässä nyt jo 2,5 miljoonaa ihmistä nauttii meidän ruokatuestamme ja tämän täytyy jatkaakin. Ja minä olen komission jäsenen kanssa tyytyväinen siihen, että Bulgaariasta unioni, Bulga, unioni on tuottanut ilma-aluksia apuun, mutta tämä Bulgarian ilma-aluksen ongelmat ovat meitä huolestuttaneet. Ja tässä sitten meidän täytyy sekä unionin että YK taata se, että kaikki lentokoneiden kapteenit ja lentäjät saadaan turvallisesti myös tuolta alueelta koti, kotosalle. Ja Neuvottelut ovat tietysti vaikeita. Tosin meidän täytyy aina pyrkiä toimimaan näillä vaikeimmillakin viidakoalueilla ja muilla alueilla. Kyse on sadasta tuhannesta ruokakuuttiosta ja ja, jota me pyrimme tuo, tu, viemään tuolle alueelle. Ja meidän täytyy miettiä kaikkia mahdollisuuksia, keksiä uusia, tehokkaita ja innovatiivisia keinoja viedä ruokaa per, perille ja miettiä myös tuota ravinto-ohjelmaa, lasten ravinto-ohjelmaa ja myös äitien ravinto-ohjelmaa. Ja seuraavaksi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 ja tänä vuonna meidän on pyrittävä vähentämään pakolaisten ongelmia. Tähän tarvita, tähän tarv... Nyky, nykyisellään meillä on kuitenkin äh, noin 30 prosentilla vähennetty tuota äh, tukimäärää. Me pyrimme, pyrimme myös tarkemmin laskemaan sitä, mm, kuinka suurta joukkoa me voimme tukea Jordaniassa ja Libanonissa. Myös turvattomuus on suurempaa mutta me voimme pyrimme vaikuttamaan näihin hallituksiinkin. Nämä hallitukset ovat hyvin huolestuneita myös tilanteen kehittymisestä. Meidän täytyy kyllä tehokkaammin käyttää varojamme ja toimia tehokkaammin muutenkin, kun me tuomme etua tuolle alueelle. UNHCR ja UNICEF ovat meidän rinnallamme tässä työssä mukana ja käyttämässä tätä yhtä korttia, yhtä välinettä tarjoamassa yhdessä tukea mm, avun tarvitsijoille. Ja ehkä se sitten auttaa työssämme. Ja seuraavaksi Jemen. No, tuo tilanne on nopeasti kehittymässä huonompaan suuntaan ja kyse on viidestä miljoonasta ihmisestä Jemenissä, joita me haluaisimme auttaa. Ja me tiedämme, että jos tämä taso muuttuu niin, tai jos tuo tilanne muuttuu, niin myös ruoan tarve kasvaa eh, eh, eksponentiaalisesti. Ja me haluamme erityisesti unionin ja kansainvälisen yhteisön kanssa kiinnittää tähän huomiota. Nyt kyse on kymmenestä miljoonasta ihmisestä, jotka joutuvat elämään epävarmuudessa ruoan suhteen. Ja siellä on myös ihmisiä, joiden lähelle me emme pääse edes joka päivä. Ja sitten tietysti tässä te olette jo puhuneetkin Ukrainasta. Ja jos viittaa vielä tuohon Jemeniin, niin Jemenhän on aina vain liikkumassa huonompaan ja huonompaan suuntaan. Mutta nyt sitten Ukrainasta vihamielisyydet ja markkinaongelmat pahentavat tuota humanitaarista tilannetta samoin kuin kotoaan joutuneiden, pois joutuneiden ihmisten kanssa äh, tilanne on huono. Kyse on noin 900 000 ihmisestä ja ruoan hinta on noussut siellä kolmanneksella ja, ja, ja noin 190 000 äh, ka, äh, siviiliä on meidän kohteenamme myös noilla lähellä noita sota-alueita ja me siellä on suorat, suo, me voimme tarjota käteistä ja vouchereita näille 190 000 ihmiselle, jotta he sitten voisivat ostaa paikallismarkkinoilta ruokaa ja sitten jos ruokaa ei ole tarjolla, niin me haluamme sinne välittää ruokaa näin, no, näin lyhyesti sitten ö, puutuin nyt näihin muutamiin tilanteisiin. Teidän avullamme me voimme pystyä auttamaan näitä ihmisiä, mutta joka tapauksessa entistä enemmän on olemassa yhteisöjä, jotka tarvitsevat apua ja myös sitten tuo elpyminen kestää entistä kauemman, kun ajatellaan näitä alueita, jotka muutenkin ovat kärsineet köyhyydestä ja jotka eivät ole päässeet help- helpostikaan muuten, aikaisemminkaan ravintorikkaamman ruoan piiriin. Ja näin me sitten haluamme tukea näitä yhteisöjä ja hallituksia ja perheitä ja luoda kestäviä ratkaisuja, jotta nämä perheet voisivat sitten ruokkia itse itsensä monet yhteisöt ovat nyt jääneet näiden kriisien vangiksi, poliittinen vakaus on kärsinyt ja meidän työtämme tarvitaan. Mutta kuten jo sanoin, niin tässä täytyy nyt kehittää humanitaarista puolta ja kehitysyhteistyön puolta tehokkaampaan suuntaan. Ja täytyy tukea näitä yhteisöjä siten, että tähdätään varsinaisten tavoitteen saamiseen. Tämä on VFPn yksi päätavoitteista. Me olemme havainneet, että pelkästään ruoan jakelu ei auta, tarvitaan myös paljon muutakin. Ja meidän täytyy pyyskiä luomaan vahvempia yhteisöjä ja me tarvitsemme uusia foorumeita ja uusia välineitä ja osasta teille jo kerroinkin nämä käteiset tai voucherit esimerkiksi nämä auttavat VFPtä tarjoamaan tukea ja apua näille ihmisille ruokakysymyksessä. Meidän täytyy luoda sellaisia foorumeita, jotka äh, tehokkaammin auttaisivat täytäntöönpanemaan näitä järjestelmiä. Esimerkiksi viime kesänä Kaasassa me nopeasti myös loimme tällaisen voucher-järjestelmän kriisin pahimmalla, pahimmilla hetkillä ja 300 000 ihmistä hyötyi tästä ihan viikkojen sisällä ja nä, tässä on kyse tällaisesta sähköisestä foorumista, jonka kautta tuota ruokaa viedään eteenpäin ja me teimme järjestöjen kanssa yhteistyötä jotka tarjoavat vettä esimerkiksi. Näin nämä ihmiset pystyvät näiden voucherinsa, avulla hankkimaan vettä ja, ja lääkinnällistä apua ja jopa koulupukuja. Ja meidän täytyy jatkaa työtä edelleenkin ja pyrkiä yhdessä samanaikaisesti aina muistaa tämän Zero Hunger-hankkeen tavoitteet vuoteen 2030 mennessä. YK pääsihteeri on nämä luonut ja tahdottaisiin, että kaikki saisivat tuohon mennessä joka päivä ruokaa ja tarjottaisiin, tarjottaisiin kriisitilanteissa nopeasti tätä apua. Tämä saattaa vaikuttaa unelmalta, mutta kyllä se on mahdollista. Meidän täytyy myös kiinnittää huomiota tuon ilmastonmuutoksen haasteisiin, koska kun kiinnitetään huomiota ravintoon ja ruokaan ja yhdistetään se oikean hallituksen politiikkaan, niin se tarjoaa apua koko kansalle vähentää ja välineitä vähentää koko kansan eh, nälkää eh, hätää. Ja nyt minä olen jo hyvinkin pitkälti eh, ylittänyt oman aika mm, niin tässä, joten en sen enempää puhu, mutta muutaman sanan. Me, me tarvitsemme monivuotista integroitua työtä ja ruokaturvallisuuttakaan ei saa aikaan ilman puhdasta vettä eikä myöskään terveysjärjestelmää ja meidän täytyy sitten auttaa hallituksia luomaan juuri nuo peruselementit ja 2015 on meidän mahdollisuuksien vuotemme, koska nyt on unionin kestävän kehityksen vuosi ja myös YKssa on puhuttu näistä tavoitteista, ja nämä tavoitteethan ovat universaaleja. Kyse on kaikista ihmisistä koko maailmassa, joiden täytyisi saada ravintorikasta ruokaa. Ja meidän täytyy myös kiinnittää huomiota investointeihin, joiden kautta ruokaa ongelmia voitaisiin ratkoa ja, ja jäsenvaltiot voivat tähän työhön osallistua. Meidän täytyy tämä, tämä, kiinnittää huomiota tuohon Peking plus 20 ohjelmaan, jo, jossa kiinnitetään huomiota naisten tilanteeseen näissä ravinto- ja ruokakysymyksissä naiset voivat tietysti auttaa koko yhteiskunnan kehittämisessä ja tämä 2015 meidän täytyy pyrkiä nyt muuttamaan koko tilannetta ja VFP esimerkiksi on halunnut kiinnittää tänä vuonna huomiota siihen, että 20 prosenttia koko tarjotusta lähetetystä ruuasta ostettaisiin paikallismarkkinoilta. Hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet, hyvä komission jäsen, teidän jatkuva tukenne auttaa vakaudesta myös tulevaisuudessa. Ja teidän tukenne auttaa takaa sen, että VFP pystyy myös vastaamaan ihmisten tarpeisiin ja heidän oman elämänsä uudelleen rakentamiseen. Ja yhdessä työn tekeminen yhdessä, kuten nyt voimme, olemme tässä nähneet, saattaa meidät hyvin tuloksiin. Totta kai meillä on valtavia haasteita ja meidän täytyy nähdä ne esteinä, pelkinä esteinä tuohon nollatason Mm, tavoitteeseen. Ja nyt minä haluaisin lopuksi muistuttaa teitä siitä, että Nelson Mandelan sanoista moni asia näyttää aina mahdottomalta, kunnes, asia, kunnes työ on saatu tehtyä. Ja tämä tavoite, nolla tavoite saattaa vaikuttaa mahdottomalta, ja se on mahdotonta, jos me emme saa julkista tahtoa, kuten tämän toimielimen tahtoa mobilisoitua, jotta me voimme sitten saada riittävästi varoja ja myös inhimillistä tukea, henkilöstötukea tukea tähän tilanteeseen. Ja meidän on kyse sitten jokapäiväisistä kiireellisistä tila, tila, tilanteista tai sitten pitkän aikavälin haasteista. Me voimme kyllä tilannetta muuttaa ja voimme muuttaa niiden ihmisten elämää, joiden luokse pääsemme viemään apua. Kiitokset. Well, thank you very much. We can You're talking... Kiitoksia lämpimästi tästä. Puhuit asiasta, joka on masentava ja hyvin haastava, mutta todellakin annoit paljon energiaa tämän aiheen taakse. Ja tämä on kyllä hyvä merkki, kun joku sinun kaltaisesi todellakin vie eteenpäin asiaa, jotain sellaista, joka näyttää saavuttamattomalta, mutta kyllä sen pitäisi olla mahdollista. Eikä meidän pitäisi tätä nyt tällä vuosituhannella enää vältellä. Ajattelin pyytää sinua myös kertomaan hyvistä uutisista. Haluaisin myös kuulla hyviä uutisia, eikä pelkästään haasteita. Tämä on erittäin tärkeä osa sitä työtä, jota me teemme. Täytyy tietää, että se mitä tehdään on mahdollista. No tämä oli yksi nyt kysymyksistä, ja voit varmaan kertoa meille vielä myönteisiäkin tarinoita. Komission jäsen Stylianidessa olette ollut nyt komission jäsenenä nelisen kuukautta, hyvin hankalat ajat. Kuulimme juuri näistä haasteita, haasteista, joita on. Ja teidän arvionne siitä, millä tavalla me tänä avainvuonna, eurooppalaisena kehityksen vuonna teemme työtä muuttaaksemme yhdessä tehdäksemme läpimurron asioissa ja saadaksemme kaikki nämä asiat poliittisen agendan kärkeen. Tässäpä pikkuinen haaste teille. Kuulkaamme näkemyksiänne. Linda. Kiitokset Linda. Rouva pääjohtaja, hyvät kollegat, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Ensinnäkin sallikaa minun kiittää Lintaa kutsusta tulla tähän kokoukseen puhumaan teille, teille ja teidän kanssanne. Olen erityisen ilahtunut kun voin puhua täällä yhdessä Etrin Kasanin kanssa. hän on maailman elintarvikeohjelman pääjohtaja. Ei ole varmastikaan tarvetta muistuttaa teille siitä, että VFP on yksi avainkumppaneistamme, kun me yritämme auttaa tarpeessa olevia ihmisiä. Haluaisin onnitella Ersarin ja hänen huomattavan merkittävästä henkilökunnastansa – joka tekee työtä kentällä. Heidän työnsä on aivan loistavaa. He auttavat miljoonia ihmisiä maailman vaikeimmissa ja vaarallisimmissa kolkissa. Joskus he uhraavat oman henkensä pelastaakseen muita. Mitä? Me osoitamme heille kunnioitusta ja meidän täytyy tehdä kaikkemme heidän suojelemisekseen. Haluaisin myös kiittää sinua, Euroopan parlamenttia ja tätä valiokuntaa eritoten siitä tuesta, jota olette antaneet, jotta löydettäisiin ratkaisu maksamaan rahojen vajeeseen vuoden, vuoden 2014 osalta. Kiitokset tuestanne. Kiitos teidän tukenne. Aloitimme tämän vuoden niin, että maksusitoumusten ja määrärahojen välillä oli ö, yhteneväisyys. Tämä oli valtaisa askel eteenpäin. Ja se loi vahvan pohjan humanitaarisen avun talousarviolle. Kuten tiedätte, olen juuri palannut työmatkalta Sahelin alueelle näin oma kohtaisesti, mitä aliravitsemus merkitsee, mitä tarkoittaa olla nälkäinen. Näin aliravittuja lapsia sairaaloissa. He taistelivat henkensä puolesta. Minä näin tuskan heidän äitiensä silmissä. Tämä tilanne on täysin kestämätön. Me emme voi sallia sen jatkuvan. Meidän yhteinen velvollisuutemme on laittaa piste nälälle. Meidän täytyy onnistua saavuttamaan nollanälän taso. Alueen humanitaarinen kriisi vaikeutuu yhä entisestään turvallisuuspuutteiden takia ja myös poliittisen epävakauden takia. Jatkuvat konfliktit alueen monilla kolkilla vahvasti heikentävät kaikkia yrityksiä rakentaa kestävyyttä ja saavuttaa kehitystä. Samaan aikaan valitettavasti Boko Haram ja muut ääriryhmät edustavat hyvin selvää ja läsnä olevaa vaaraa. Niiden vere, verinen terrorikampanja on todellinen uhka koko alueelle. Se on uhka myös kansainväliselle yhteisölle, ja kansainvälinen yhteisö ei voi alle, aliarvioida tai olla välittämättä siitä. Kävitte myös keskustelua kollegani Jean-Louis jean kanssa Ukrainan humanitaarisesta tilanteesta. Kuten tiedätte, vierailin Ukrainassa muutama viikko sitten ja näin siellä kentällä ihmisten tarpeet. Ennen tätä vierailin pakolaisleireillä Turkissa, Jordaniassa ja Libanonissa. Voin kertoa teille täysin vilpittömästi, että meillä on käsissämme aivan ennen näkemättömän humanitaarisen kriisin ajat. Epätoivoa, tuskaa, ahdistusta. Nämä ovat niitä sanoja, jotka parhaiten kuvailevat humanitaarista tilannetta kaikissa noissa maissa. Mutta meidän ei pidä menettää toivoamme. kovan realiteetin ei pidä meitä pysäyttää. Haluan vakuuttaa teille, että komissio on sitoutunut varmistamaan sen, että eurooppalaisten veronmaksajien varoja käytetään maksimaalisen tehon saavuttamiseksi. Sen saavuttamiseksi, että voidaan pelastaa mahdollisimman monia ihmiselämiä. Ja jotta voidaan minimoida heikossa asemassa olevien ihmisten tuskaa ja kärsimystä. Kumppanuus VFPn kanssa on äärimmäisen tärkeä niin komissiolle kuin jäsenvaltioillekin. Yhdessä me viime vuonna annoimme lähestulkoon puolentoista miljardin dollarin edestä elintarvike- ja ravitsemusapua. Mutta meidän kumppanuutemmehän ei ole pelkästään taloudellista kumppanuutta. Kysymys on myös arvojen kumppanuudesta. Kumppaneina olemme aina keskustelleet erilaisista ajatuksista ja jakaneet osa- osaamistamme. Sellaisista asioista kuin miten lähestyä avun toimituksen tehokkuutta ja myös olemme keskustelleet uusista politiikoista. Me olemme siirtyneet yhdessä ruoka-avusta elintarvike. Me käytämme ravitsemusindikaattoreita mitataksemme avun tuloksellisuutta. Kestävyyslähestymistapa on nyt täysin osa meidän työtämme. Me luomme yhteyden humanitaarisen avun ja kehitysohjelmien välille – me haluamme tehdä avustamisesta kestävämpää ja tehokkaampaa. Haluaisin antaa teille seuraavaksi muutaman esimerkin siitä työstä, jota Euroopan unioni ja maailman ruokaohjelmat tekevät joissakin maailman hankalimmista kriiseistä. Euroopan unioni on läsnä joka ikisessä näistä kriiseistä. Meidän tukemme kautta VFPlle ja monien muiden kumppaneiden kautta, jotka toimivat näillä kriisialueilla. Ajatellaan tässä esimerkiksi vastaustamme Syyrian kriisiin. Tämä vastaus on ollut massiivinen. Yhdessä EUn jäsenvaltioiden kanssa olemme Saaneet käyttöön yli kolme miljardia euroa sitten kriisin alun. Me tulemme varmasti jatkamaan tukeamme Syyrian kansalle tulevan vuoden aikana, tämän vuoden aikana. Me emme voi sallia syyrialaisten lasten menetetyn sukupolven syntymistä. Me edistymme myös Ebolan torjunnassa. Kuitenkin meidän täytyy myöntää se, että alussa kansainvälinen yhteisö aliarvioi Ebolan aiheuttamaa uhkaa. Tämän jälkeen me olemme koordinoineet toimiamme paremmin. Ja nyt me voimme nähdä jo myönteisiä merkkejä. Meidän täytyy kuitenkin edelleen olla varuillamme ja varpaillamme. Eboloa ei ole vielä voitettu. Ja kun Ebolan aika on ohi, meidän täytyy auttaa kärsineitä kansoja niin, että ne voivat rakentaa uudelleen taloutensa, terveysjärjestelmänsä ja elämänsä. Brysselin kansainvälinen Ebola-konferenssi maaliskuun kolmas päivä tulee antamaan oman panoksensa näille ponnisteluille. Ja haluaisin vielä kiit- kerran kiittää Etherinia maailman ruokaohjelman, elintarvikeohjelman panoksesta Ebolan torjunnassa. Te hyvin nopeasti veitte paikalle hätätilannekoordinaattorit, jotka avustivat valtaisessa logistisessa haasteessa. Tämä selvästi osoittaa, miten sitoutunutta VFP ja sen henkilökunta ovat. Hyvät kollegat, minä annoin sitoumuksen tämän valiokunnan edessä ja olen päättäväisesti pitämässä siitä kiinni. Humanitaarisen avun täytyy, sitä täytyy saada niille, jotka maailma on unohtanut. Olen sitoutunut siihen tavoitteeseen, jonka mukaisesti autetaan kaikista heikommassa asemassa olevia. Meidän täytyy varmistaa se, että ne, joilla on valtaisia tarpeita ja jotka media on unohtanut, heitä emme me unea unohda. Yksi tällainen esimerkki on Keski-Afrikan tasavalta. Vaikka se onkin julistettu kolmostason kriisialueeksi, se on yhä vaarassa tulla unohdetuksi valitettavasti. Eurooppa on kaikista suurin hätäavun antaja Keski-Afrikan tasavallalle. Me kuneet tämän kriisin hoitamiseen, hoitamiseen kaikissa sen ulottuvuuksissa. Se on meidän yhteinen vastuumme, meidän yhteinen sitoumuksemme. Tämän vuoksi me olemme luoneet ensimmäisen monenvälisen avunantajan EUn Trust Fundin, joka edistää vakautta ja jälleenrakennusta. Tämän päivän tärkeä kysymys kuuluu, millä tavalla me voimme tehdä avusta tehokkaampaa? Minun mielestäni tämä vastaus on kolminainen. Me tarvitsemme kestävyyttä, ravitsemusta ja toimitusta. Ensinnäkin tämä kestävyys. Meillä pitäisi olla lyhyen ja keskivälin periodit mielessä, kun me toimitamme hätäapua. Mutta humanitaaristen vastausten ei pitäisi, niiden pitäisi luoda perusta myös pitkän aikavälin kestävyydelle. Tämä on ainut tapa välttää tulevia kriisejä, kriisien toistumista. Toiseksi sitten ravitsemus. Aliravitsemus on yhä vastuussa noin 45 prosentista lasten kuolemista. Yli kolme miljoonaa lasta vuosittain kuolee aliravitsemuksen seurauksena. Siis yli kolme miljoonaa lasta. Tukemalla ravitsemusta me annamme panoksemme myös kestävälle kehitykselle. Tämä on aivan selvää. Ja näin voidaan myös parantaa pitkän aikavälin elintarviketurvallisuutta perheiden ja yhteisöjen osalta. Olen hyvin iloinen siitä, että Euroopan unioni on sitoutunut vähentämään aliravittujen ja alikehittyneiden lasten määrää seitsemällä miljoonalla vuoteen 2025 mennessä. Sitten kolmanneksi toimitus. Avun toimitustapa. Euroopan unionin yksi tärkeimmistä toimijoista, kun ajatellaan siirtymistä perintaisesta ruoka-avusta ruoka-avustu, elintarvikeavustukseen. Tässä kysymys on myös siitä, että siirrytään käyttämään käteistä ja vouchereita sen sijaan, että perinteiseen tapaan pelkästään turvauduttaisiin varsinaisiin elintarvikkeisiin. Jotta voimme parantaa tehokkuutta, meidän täytyy järjestelmällisesti kyseenalaistaa tämä toimitusmodaliteetti. Meidän täytyy myös analysoida eri kontekstit. Joissakin hätäkonteksteissa suora elintarvikeapu, ruoka-apu on tärkeä. Toisissa tapauksissa taas ruokavoucherit ovat asianmukaisia tapoja toimia. Kuinka me haluamme, että nämä vaihtoehdot, niitä käsitellään rinnakkaisina käteisvaihtoehtoon aivan alusta lähtien, eikä vain toiseksi tai kolmanneksi parhaana vaihtoehtona. Hyvät kollegat, Euroopan unionin tekemä työ vie meitä lähemmäksi nolla nälän tavoitteita kehitysohjelmiemme kautta. Katsotaanpa johtavia aloitteita, kuten esimerkiksi Agir Sahelin osalta ja Share Afrikan sarven osalta. Ajatellaanpa meidän sitoumuksiamme ravitsemuksen parantamiseen, meidän ö, kestävyyslähestymistapaamme, meidän humanitaariset vastauksemme ovat sellaisia tapoja, joilla Euroopan unioni antaa oman panoksensa nollanälän tason saavuttamiselle. Tämän iltaisen keskustelumme jälkeen käykäämme EU-VFPn valokuvanäyttelyssä. Valokuvanäyttely näyttää meille konkreettisia esimerkkejä siitä, millä tavalla Euroopan unioni ja, Euroopan unioni ja VFP tekevät menestyksekästä yhteistyötä. Kiitokset vielä kerran Esrin ja kiitokset Linda ja hyvät kollegat, kiitos, että kuuntelitte minua. Well, thank you very much. Kiitoksia teidän sitoutumisestanne hoitamaan tätä vaikeaa ongelmaa. Ja nyt on sana vapaa. Neljä, neljä puheenvuoropyyntöä. Tavostia aloittaa sitten Kikereero. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitoksia Rova Kosenille ja Stylö Niiresille näistä huomioista. Tämä oli hyvin tärkeää ja varsinkin se, että he painottivat siitä tärkeyttä, että ei unohdeta sitä, että Ebola ei ole vieläkään nujerrettu. Yritän olla lyhytsanainen kysymyksissäni, jotta sitten jäisi keskustelu, aikaa keskustelua ja vastauksiinkin. Ja komissaarilta kysyisin niistä odotuksista, mitä tulee Brysselin konferenssiin, että mitä avaintuloksia te odotatte sieltä konferenssista tulevan. Ja Rova Kasin, te selititte varsin hyvin tämän operaation, joka VFP tekee muiden maiden, muiden järjestöjen kanssa, jossa pyritään sitten rakentamaan infrastruktuuria muille. Haluaisin kysyä yhteistyöstä FAON, eli äh, FAON kanssa, ja millä tavalla tämä yhteistyö voisi mennä, kun ajatellaan sitä, että tähdetään vuonna 2030 mennessä siihen, että nälkä olisi nolla tasolla. Ja lopuksi täällä mainittiin myös yhteys hyvään, hyvän hallinnon ja toisaalta nälän äh, tiputtamisen nollatasolle sen välillä. Haluaisin tietää, että oletteko varma, että Tämähän oli, tässä haluttiin saada positiivisia esimerkkejä, että ehkä te voisitte antaa niitä positiivisia esimerkkejä näiden kysymysten valossa. Kiitoksia sitten Eriki Keero. Kiitoksia rouva puheenjohtaja, kiitokset eh, rouva Kusan ja herra Stilianidis. Niin. Kun tehdään työtä intohimolla ja tavoitteellisesti, kun esimerkiksi torjutaan nälkää ja köyhyyttä, niin ei kyllä ole nähtävissä mitään jetlagia myöskään manerten välisten lentojen jälkeen. Ja me olemme nähneet, millä intohimolla ja solidaarisuudella Rova Kusan tekee työtä tätä, tässä hankalassa tilanteessa. Niin, todellakin. Minusta tässä on jotain paradoksaalista. Kyllä varmasti kaikkien mielestä näin on. Koska nythän on pystytty vähentämään osittain maailmasta nälä, nälänhätää, mutta humanitaariset kriisit ovat vain lisääntyneet ja pahentuneet. Tänä päivänä joidenkin saavutusten seurauksena, kun ajatellaan vuosituhannen tavoitteita, olemme pystyneet vähentämään nälän määrää maailmassa, mutta samalla tarve auttaa ihmisiä ääritilanteissa tai vaaratilanteissa on lisääntynyt. Tällä hetkellähän meillä on ennalta näkemättömän suuri määrä, humanitaarisia korkean tason kriisejä. Aivan kuten Rova Kusan ja herra Niidis sanoivat, vielä on lisää tulossa. Jemen, Ukraina, aina Gazan alue. Missä tahansa vaiheessa sielläkin voidaan taas joutua tuohon maksimaalisen humanitaarisen avun tason tarpeeseen. Meidän täytyy ottaa huomioon nyt se välitön vastaus hätätilanteeseen käsittelyyn. Molemmat puhujat hän tästä jo puhuivatkin. Ja meidän täytyy ottaa huomioon ne hankkeet ja aloitteet ja keskipitkän ajan työ, jota täytyy tehdä niin, että tuossa 2030 vuonna oltaisiin jo päästy maailmassa nollanälän tasoon. Uskoisin, että kun ajatellaan näitä näkymiä keskipitkän aikavälin työmäärää, meidän täytyy asettaa keskiöön tässä pienviljelijät, tukea näitä pienviljelijöitä niin, että he loisivat tällaisen elintarvikkeita tuottavan, kestävän, vahvan talouden. Myös poliittisella kentällä täytyy toimia niin, että voitaisiin välttää markkinoilla hintojen suurta vaihtelua joka johtuisi sekä rahoituksellisista seikoista että ilmastonmuutoksen seuraamuksista. Vuonna 2008 me näimme valtaisen elintarvikekriisin, hintojen kriisin, koska öljyn hinta nousi ja valuuttakurssit heilahtelivat elintarvikemarkkinoilla puuttui sääntelyä ja niin edelleen, niin edelleen. Tässä on monia eri elementtejä, jotka eivät liity suoraan elintarvikkeiden tuotantoon, vaan pikemminkin kansainvälisiin suhteisiin ja näiden kansainvälisten suhteiden sääntelyyn. Näillä suhteilla voi olla erittäin kielteinen vaikutus nälkään, nälkätilanteeseen maailmassa. Tämän lisäksi kaikki tiedämme, että monilla maailman kolkilla on valtaisesti investoitu maatalouteen ja karjatalouteen ja kalatalouteen, niin jollakin tapaa meidän pitäisi nyt miettiä, millä tavalla me voisimme saada aikaiseksi sellaisia toimia niin, että nämä investoinnit olisivat sitten kestäviä, eivätkä sellaisia, että ne veisivät pienviljelijät pois maataloustuotteiden markkinoilta ja käyttäisivät väärin luonnonresursseja ja näin ollen vaikuttaisivat myös ilmaston muutoskysymyksiin. Ilmastonmuutoshan on yksi perustava, perustavanlaatuista tekijöistä tulevaisuuden mahdollisissa elintarvikekriiseissä. Kaikki olemme varmasti yhtä mieltä siitä, että nälkä tilanne tässä maailmassa Eihän tässä kysymys ole pelkästään siitä, että pitäisi torjua nälkää ja parantaa elintarviketurvallisuutta. Ja tämähän on yksi perustavanlaatuinen kysymys rauhan ja vakauden osalta. Kaikissa niissä kolkissa, joissa on humanitaarinen kriisi, siellä puuttuu siis rauhaa, siellä puuttuu vakautta – siellä on, eh, ihmiset ovat joutuneet siirtymään paikasta toiseen ja kaiken tämän takana voi olla nälkä. Ja tämä noidankehä jossain vaiheessa meidän täytyy pystyä rikkomaan. Haluaisin esittää kaksi lyhykästä kysymystä. Olen yhtä mieltä siitä, että erilaisia toimia voidaan yhdistää että voidaan suoraan toimittaa elintarvikkeita tai sitten voucherien kautta tai antaa käteistä, mutta kysyisin, että millä tavalla kokemus tällä hetkellä nyt näyttäisi toimivan, millä tavalla voidaan välttää, jarruttaa korruptiota ja spekulaatiota, kun elintarvikkeita jaetaan. Jaetaanko suoraan käteistä vaiko elintarvikkeita konkreettisesti? Millä tavalla voidaan välttää tätä mahdollista kielteistä sivuvaikutusta, korruptiota ja keinottelua. Ja toiseksi haluaisin kysyä sitten komission jäseneltä, millä tavalla me yritämme ottaa elintarviketurvallisuuden mukaan humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyön politiikkaamme, ottaen huomioon, että Euroopan unionilla on, Euroopan unionilla on yleistä politiikkaa, mm, miten voitaisiin tämä elintarviketurvallisuus ottaa huomioon. Kenties on joitakin yhteisen maatalouspolitiikan aspekteja, joista voitaisiin löytää yhteistyömuotoja ja voidaan vetää linkkejä meidän kehitysyhteistyöpolitiikkamme. Kiitoksia sitten Maria Hoikuk. Kiitos puheenjohtajana. No, minäkin tahtoisin kiittää Kasinia sekä komission jäsentä keskusteluun osallistumisesta ja esityksistä maailman ruokaohjelmassa. Ja seuraavalla tavalla nämä voidaan tiivistää. Eli mietitään, minkälaiset syyt ovat johtaneet näihin vaikeuksiin maailman tasolla ja minkälaisen vastauksen maailma voisi sitten antaa, jos ajatellaan luonnonkatastrofeja, kuivuutta, esimerkiksi maanjäristyksiä, eri sairauksia ja ne todellakin joskus aiheuttavat sitten ohimeneviä kriisejä tai sitten joskus myös hyvinkin pitkällisiä kriisejä. Ja sitten toisaalta erilaiset kapinallisliikkeet ja separatistiliikkeet ja kansallisliikkeet, jotka aiheuttavat humanitaarisia kriisejä. Eikä ihmisillä ole oikeastaan minkäänlaisia rajoituksia, kaikenlaisia tyhmyyksiä toteuttaa, niin kuin Einstein sanoi. Ja, ja nyt me pyrimme löytämään vastauksia ravinto-ongelmaan esimerkiksi Ukrainassa. Ukrainahan on ollut hedelmällisin alue koko maailmassa ja on ollut aitta koko Euroopassa pitkät ajat eikä, eikä ollenkaan voi kuvitellakaan, että sekin nyt joutuu maailman ruokaohjelman kohteeksi. Tämä on täysin absurdi ajatus ja näin täytyy sitten miettiä, mikä meidän kantamme on näihin ongelmiin. Maailman äh, tuo IMF on hyvinkin tiukasti toiminut ja, ja tarjoaa näitä rahojaan, mutta sillä on sitten omat tavoitteensa, mutta ja te olette puhuneet aina myös käteisestä rahasta, ei pelkästään lainasta, ja tässä on selvä vastuuero myöskin. Ja tässä on nyt ollut kokous kehitysyhteistyön rahoittamisesta noin yli 10 vuotta sitten Montrealissa ja toivon, että Addis Abebassa nyt saataisiin vähän konkreettisempaa keskustelua kuin tuolloin ja myös sitoutuneempaa toimintaa aikaan ja myös uskottavampaa toimintaa aikaan, koska jos ajattelin, että otetaan nyt kaikki puheet eteemme ja kerätään niistä ideat esiin ja ajatellaan, onko niistä päästy puusta pitkälle, niin tilanne on varmaan sama kuin aina aikaisemminkin, joten ja minä haluaisin, hyvä Rova Kazin, saada tietää, mikä on teidän konkreettinen eh, ehdotuksenne tuolla Addis Abebassa näiden hankaluuksien ratkomiseksi, koska näitä vaikeuksia ja hankaluuksia tulee aina eteen jatkuvastikin ja niitä on vain ikään kuin rakenteellisesti olemassa tässä järjestelmässä aina, joten vastaus täytyy myös olla järjestelmällinen ja systeem, tähän systeem, systeeminen. Ja näin meidän täytyy minä täytyy esittää tuo Addis Abeban, mitä se oikein tapahtuu, siihen kysymys siis. Ja Addis Abebasta ei pelkästään puhuttaisi, ettei siellä pelkästään puhuttaisi vain kauniin sanoin, vaan todellakin konkreettisesti miettisimme sitä, mitä tapahtuu ja, ja miten toimitaan. Ja tämän kysymyksen esittäisin teille, hyvä rouva Kasin, ja myös komission jäsenelle myös. Kyllä komissio on tässä tehnyt paljonkin työtä, hyvinkin, ja, tu, ja aikaa ei tule käyttää nyt mihinkään tyhmyyksiin ja turhuuksiin, vaan hyvän työn toteuttamiseen, hyvä komission jäsen. Näin toivon teidän toimivan ja toivon kovasti, että voin luottaa teihin, jota Addis Abebassa sitten saadaan selvät tulokset, koska kyse on nyt rakenteisiin liittyvistä ongelmista ja haasteista. Kiitokset. Thank you, Maria Hoibuk. Ja, herzlichen Dank, Frau Voss. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia näistä kiinnostavista ja jännittävistä esitelmistä. Mehän keskustelemme tänään sellaista ongelmasta, joka on ollut jo pitkään eh, lähellä minua. Ei sen takia, että olen ollut eh, leipomassa töissä pelkästään, vaan että koska olen lähes yhtä kauan ollut tekemissä, tekemissä myös nälän kanssa – ongelmana, kun olen työskennellyt kansalaisjärjestöissä. 2008 on aika mielenkiintoinen raportti, eh, joka tuli julkisuuteen YK rahoittamana Saksassa. Me, kutsumme sitä maailman maatalousraportiksi. Se on International Assessment of Agriculture Knowledge, Science and Technology for Development. Tämä olisi virallinen nimi. Ja ainoa ja keskeinen kysymys tässä raportissa eh, oli eh, oikeastaan se, että millä tavalla me, äh, miten me äh, suhtaudumme tähän nälkäkriisiin maailmalla. Se oli se keskeinen kysymys, se tuli aina kaikilla sivuilla tietyllä tavalla esille, että, että nälkähän on moniulotteinen ongelma, sehän on kaikkien tiedossa, ja olenkin iloinen siitä, että maailman ravinto-ohjelma VFP panostaa siihen, joka minua tietenkin leipurina kiinnostaa, että, että edistetään Äh, tuotantoa paikan päällä. Meidän täytyy ratkaista ongelma siellä, mihin se on syntynyt. Ja minä suurella tyydytyksellä ja ilolla kuuntelin sitä, tämän teidän peruskonseptinne. Mutta poliittinen, äh, poliittista tahtoa täytyy löytyä paikan päällä. Mutta on kysymys myös maailman kaupasta ja kauppan muodoista. Ne on myös oma roolinsa – se on silloin merkit, suuri merkitys, miten me suhtaudumme maaperään ja kuka saa maaperää käyttää ja mikä on tilanne perinteisten maankäyttöoikeuksien kanssa. Keskeistä on myös minusta se, miten elintarvikkeilla, keinotellaan. Elintarvikekeinotteluhan vaikuttaa suuresti Yksi lause kiinnitti huomiota Euroopan niin kansallisin puheessa, että sanotaan, että jokainen dollari, kun investoidaan, sen täytyy olla hyvin pohdittu ja harkittu, harkittu sijoitus, sen täytyy olla hyvä, sen täytyy olla hyvä dollari. Ja nyt tämä maailman maatalousraportti on yksi sellainen asia, että jossa todetaan, että jos tämä dollari sijoitetaan naiseen, niin se antaa kolminkertaisen tuoton. Myös naiskysymys on tässä aika suuri kysymys, kun me puhumme nälän voittamisesta yksi kysymys suoraan komissaari, komission jäsen, millä tavalla nämä asiat saadaan sopusointuun keskenään, jos me puhumme siitä, että haluamme saada viljelyä maa, paikan päällä, mutta pienviljelmillä on ongelmia, pienviljelijöillä on ongelmia, niitä täytyy tukea, mutta meidän kauppasopimuksessamme on tavoitteena on se, että puhutaan liberaaleista markkinoista. Mehän tiedämme tismalleen, että, että meidän täytyy ehkä suojellakin markkinoita, Nythän meillä on, sitten vapautetaan maito Euroopassa, sitten tulee lisää tuotantoa. Meillä on sitä nyt jo. Sitten saattaa syntyä sellainen tilanne, että, että sitten lähetämme maitojauhetta Afrikkaan, ja se taas vaikuttaa sitten tilanteeseen siellä paikan päällä. Miten nämä kaikki äh, saadaan sopusointuun keskenään esimerkiksi kauppapolitiikassa – että tehdään kauppapolitiikassa samaa kuin mitä me teemme maatalouspolitiikassa eh, Euroopassa ja sitten eh, meidän täytyy pystyä vahvistamaan sitä paikallista tuotantoa. Herra Göri sanoi juuri, että, että mikä on meidän linjamme. Hän puhui eh, rahoitusasioista ja talouspuolesta. Minusta meidän täytyy ottaa myös selvää kantaa siihen, kun puhutaan politiikan koherenssista. Ja se koskee kaikkia politiikan osioita. Tähän kuuluu kauppa kauppapolitiikka, mutta myös maapantalouspolitiikka. Mehän emme voi täällä vain lähteä laajentumaan maailmanmarkkinoilla, esimerkiksi maataloussektorilla, ja sitten taas toisaalta samaan aikaan äh, viedään äh, broilereita ja, ja maitojauhetta muualle ja pilaamme sillä tavalla markkinat. Miten te saatte tämän koko kokonaisuuden tasapainoon? Um, thanks. I have a couple of questions. Kiitoksia. Tässä minulla itsellänikin olisi muutama kysymys. Rova Kusen, no minä kysyn teiltä noista myönteisistä uutisista. Haluaisimme jotakin esimerkkejä siitä, miten, missä hommat ovat toimineet, missä on hyvin käytetty varoja. Ja haluaisin kysyä teiltä, molemmat teistä puhuitte vouchereista ja siitä, miten ne toimisivat Haluaisin kysyä mahdollista ongelmista, joita ne voisivat ö, aiheuttaa. Meillä oli BBC-raportti Libanonista ja siellä kerrottiin, miten pakolaiset saivat, syyrialaispakolaiset saivat ö, ruokavouchereita ja paikalliset valittivat, että koska YK maksoi elintarvikkeet, niin he pystyivät ottamaan sitten näitä alhaisen palkkatason töitä vastaan. Mietinkin, että millä tavalla te voitte näitä käytännön ongelmia hoitaa. Vähän sama kuin jos sanotaan, että mm, maahanmuuttaja tulisi yhteiskunin, yhte, yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja sitten jos he saisivat sieltä ruoka-apua, niin he voisivat ottaa sitten alempipalkkaisia töitä ja näin pal- palkkataso laskisi. Ja sitten komission jäsenelle te mainitsitte, että kun annetaan lyhyen aikavälin humanitaarista apua, niin pitäisi pitkä aikaväli pitää myös mielessä. Me tuossa aikaisemmin keskustelimme juuri Ukrainaista ja kuulimme UNHCRn edustajalta, että jotkut jäsenvaltiot eivät koordinoi apuansa muiden maiden kanssa ja ne toimittavat esimerkiksi kontteja apuna. Ja YK mielestä se ei ole kaikista paras tapa Miten ajattelisitte, että voisimme saada Euroopan unionissa aikaiseksi parempaa koordinaatiota ennen kuin alamme antaa apua näille maille? Voimmeko saada tätä enemmän aikaiseksi? Ja sitten talousarviosta vielä olen hyvin iloinen siitä, että ne, me nyt saimme tuon nimenomaisen talousarvio-ongelman ratkaistua. Valiokuntamme haluaa ensi vuonnakin tehdä yhteistyötä kanssa niin, että var, varmistetaan 2016 talousarvion osalta ei ehkä taas ole sitä samaa taistoa. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä heti alusta lähtien tässä talousarvioprosessissa niin, että meidän ei pitäisi taas samaa taistelua käydä. Rouva Kusan ensi kenties. Olkaa hyvä. Um, let me begin with... Aloittaisin komissiostiedin kysymyksillä. Useita kysymyksiä tuli. Ensinnäkin ää, VPF ja, ja sen yhteistyö muiden tahojen kanssa. Kyllä meitä tarvitaan siellä, missä meidän, meitä, meidän pitäisikin olla. Silloin kun me puhumme ää, lisääntyvästä pulasta viljelijöiden keskuudesta ja tuottavuudesta – että tuotetaan oikeita äh, siemeniä, oikeita työkaluja. Tämä on, sellaista, tämä on osa VPFn äh, toimintaa. On tärkeää, että me saamme oikeat välineet ja työkalut viljelijöiden käyttöön, äh, jotta sitten voidaan investoida tuottavuuteen. Ja VFP voi myös tukea markkinoille pääsyä toimimalla katalysaattorina – hankkimalla pieniltä tiloilta ja antaa niille mahdollisuuden tietää, mihin, mihin niiden elintarvikkeet voidaan myydä. Ja että myös kyljelle saa kohtuullisen hinnan. Olemme myös työskentelemme myös sillä saralla, että millä tavalla voimme saada sellaisia työkaluja yhteisöille, että että FAO myös havaitsee nämä äh, välineet ja sitten voitaisiin panna tämä työ todella oikeasti äh, täytäntöön, niin että on se sitten elintarvikkeita tai käteistä rahaa, mutta, mutta tämä on kuitenkin sijoituskehitykseen ja tällä on tarkoitus auttaa äh, tuottavuuden luomisessa ei pelkästään työssämme paikan päällä, mutta myös meidän politiikassamme Esimerkiksi se työ, mitä me olemme tehneet yhdessä, kun olemme tukeneet kestävää, kestävän kehityksen tavoitteita, että olemme olleet yhteistyössä muiden, muiden järjestöjen kanssa siitä, että saadaan tarvittava tieto jäsenmaille, jotta elintarviketurvallisuus pysyy kestävällä pohjalla. Voin vakuuttaa teille, että tämä jatkuu tulevaisuudessakin ja sitten kysymys hyvästä hallinnosta. Olen samaa mieltä. Se on yksi avainkysymys. Silloin kun me puhumme äh, äh, todellisista akuuteista tarpeista. Usein se jää vähän vajaaksi, jos meillä ei kunnon hallinto, mutta silloin kun puhutaan kestävän kehityksen, kestävän kehityksen pohjalta saatujen ratkaisujen äh, löytämisestä ja sen tukemisesta, niin silloin täytyy olla myös elementtejä hallinnassa, joka tukee tätä toista. Mutta se ei kuitenkaan kuulu VFPlle, vaan se kuuluu esimerkiksi UNDPlle, jotka toimivat ää, äh, äh, sitten hallintoelinten kanssa, että saadaan kunnollista työtä tehtyä ja jossa tuetaan hyvän hallinnon eteenpäin viemistä. Ja tästä, tästä syystä YK-yhteisö toimii, on yhteistyössä näiden tavoitteiden toteuttamiseksi. Minulta pyydettiin myös niitä hyviä, hyviä tarinoita No, emme me usein ajattele mitään tällaista uraa, uran, tällaista uraa, uraamme suosittuna urana, mutta jos ajatellaan, mitä me, mitä me teemme VFTssä, tarvitsemme hyvää hallintoa, investointeja maaseudulle, karjan tarjoutta, jolla saadaan sitten maat parempaan tilanteeseen Monissa maissa ei ajatella näin. Kiina oli aikoinaan suurin VFPn tukiohjelman kohde, ja tuolloin ihmiset sanoivat, että Kiina ei koskaan pysty ravitsemaan itseään, mutta me olemme nähneet, mihin investoinnit ovat sitten vieneet Kiinan aivan äskettäin. Olin Guatemalassa eräässä yhteisössä puhumassa naisviljelijöistä – yksin aina sanoi minulle, että, että mitä se tarkoittaa, että sinä nyt sitten pystyisit sekä siis äh, ravitsemaan lapsesi omalla elintarvikkeella ja myös myymään niitä markkinoille, että pystyy vastaamaan laskunsa. Niin silloin täytyy, silloin sitten äh, tämä nainen sanoi, että minun mieheni täytyy mennä USA töihin, että saadaan rahaa perheelle. Meidän täytyy saada kestävyyttä äh, yhteisöihin, kuntiin, ja lopulti aika tuore juttu oli Uganda, jossa me olemme yrittäneet tukea sekä tällaista kestävää kehitystä, mutta myös niiden hävikkien kompensoimiseksi, jota on, mitä on sanon jälkeen menetetty. Me siinä viime vuonna ohjelma, joka on nyt annanut 80 prosentin vähennyksen näissä satotappioissa. Ja me, nyt VFP on saanut tähän tukea ja, ja me olemme pystyneet ottamaan 100 000 ukrainalaista viljelijää mukaan. Täällä on siis mahdollista tehdä jotain näillä ohjelmilla. Ja kysymys edustaja Görensin suulla, kun puhutaan keinottelusta ja korruptiosta ja sen miten se vaikuttaa elintarvikkeisiin, olisiko parempi käyttää vouchereita, eh, niin että sitten voitaisiin ottaa tehdä nämä elintarvikehankinnat paikan päälle, mutta realiteetti on se, minä olen kuitenkin minä nyt lähden tässä näin tämän poliittisiin taustatekijöihin, mutta sanoisin vain, että se, mitä me näimme 2008, johti siihen keinotteluun sinällään, mutta myös ja korkeisiin elintarvikehintoihin, mutta myös siihen, miten maat, eri maat reagoivat erikoisesti, erityisesti vienti, vientikieltojen myötä. Ja, ja sitten nettotuontimaat olivat sellaisessa tilanteessa, että ne eivät saaneet riittävästi elintarvikkeita, kun ei ollut riittävästi oikeuksia. Että, se, että meillä olisi tällainen vouchereita, niin se ei välttämättä hoideta asiaa pelkästään. Ja mitä me ehdotamme Addis Abebassa? Kolme asiaa. Ensi, yksi asia enemmän monivuotisia joustavia rahoitusohjelmia, jotta voidaan investoida ohjelmiin, jotka antavat tuloksia, e, eikä pelkästään rahan liikettä paikasta toiseen. Silloin kun me mitanneet kykyämme saada tulosta, Tämän seurauksena rahast, sitten siis antavat meille sille tarvittavan joustavuuden, jota me tarvitsemme ohjelmien toteuttamiseen. Toiseksi innovatiivinen rahoitus, jotta saadaan tuloksia. Meillä on myös tällainen elintarviketurvallisuus, joka on tällainen, on tällainen tuki ravintoaineille. Ja siinä tarvitaan rahoitusvälinettä, joka mahdollistaa investoinnit – ja jossa voidaan sitten VFP-tasolla säilyttää tukemme tälle kyseiselle populaatiolle kriisien välisenä aikana. Mitä sitten tapahtuu, kun on, on yksi kriisi, jossa e, e, investoinnit eivät toimi ja rahoitus päättyy ja loppuu kokonaan. Kun seuraava kriisi tulee, niin kaikki se, e, kaikki se hyvin, mikä oli saatu aikaan, niin se häviää silloin. Meidän täytyy tehdä tätä toimintaa niin kuin äh, mitä EU investoinnissaan tekee, jotta saadaan riittävää vakautta jotta saadaan innovatiivisia tuotteita, jos antaa mahdollisuuksia pienviljelijöille ja naisviljelijöille, jotta sitten pystytään myymään omia tuotteitaan ja jopa vihanneksia myös viljelykauden aikana koska vettä ja patoja riittävästi, mutta sitten kun seuraava kriisi tulee, niiden ihmisten lukumäärä, joihin se vaikuttaa, tulee olemaan vähemmän silloin kuin se, mitä me havaitsimme aikaisemmin, aikaisemmin kriisien yhteydessä. Meidän täytyy saada siihen johdonmukaista apua ja joustavuutta rahoitukseen, ja silloin me voidaan saada aikaa muutoksen. Tämä on yksi, yksi asia. Ja sitten vielä yksi asia on se, että meidän täytyy pyytää maita investoimaan omaan elintarviketurvallisuuteensa ja ravintoaktiviteetteihin, ravintoaineaktiviteetteihin. Me olemme saaneet autorisoidun tukea keski, keskitason, palkkatason maita, mutta vain silloin, jos teillä maksetaan VFPn mukaisia palkkoja – ja jos tämä saa Addis Abebasta tulokseksi, niin silloin me saamme enemmän, ää, äh, enemmän ää, äh, tuloksia näissä töissä. Ja lopuksi, ja sitten tämä elintarvikeinottelu ja ää, äh, maankäytön pääsy maankäyttöön, tämähän on pitkäaikainen ongelma. Mehän tuemme näitä aktiviteetteja erilaisilla poliittisilla toimilla – ja puheenjohtaja, se tuki, jota nämä voucherit voivat antaa, mutta se myös edellyttää, että me teemme oikeat työt, jotta voidaan arvioida, milloin vouchereita voidaan käyttää yhteisöä tukemaan. Meidän pitää huolehtia markkinoiden vakaudesta, että markkinoita ovat riittävän kestäviä, jolloin me voimme antaa voucherit tai käteistä tukea yhteisölle, joka sitten luo sellaisen jotta se inflaatio ei sitten haittaa äh, vaikuttaa haitallisesti tähän koko tilanteeseen, jolloin hinnat olisivat liikaa ja äh, jolloin tilanne ei parane ollenkaan. nyt markkinoiden analysointi, jotta me emme äh, luo, aiheuta inflaatiota, on sellainen alue, jossa me me ö, olemme parantaneet toimintaamme. Meidän voucherimme eivät vaikuta haitallisesti kotikuntaan. Sitä, sitä täytyy huolehtia, jotta ihmiset eivät joudu työskentelemään pienemmällä paikalla. Meidän täytyy varmistaa, että me kohdannamme nämä työt oikein niille, jotka, jotka tarvitsevat. Jos on riittävästi omia resursseja, niin, niin silloin ei tarvita enää apua kansainvälistä yhteisöltä. Silloin ei pitäisi käyttää vouchereitakaan. Mutta esimerkiksi Jordaniassa, jossa me annamme elintarviketukea, eh, edunsaajat eivät voi työskennellä, eh, pakolaiset eivät voi työskennellä, eivät saa työskennellä. Meillä on etuja niille pakolaisille, jotka eivät pelkästään haitallisesti vaikuta omaan kykyynsä, ruokkia oman, oman perheensä, mutta myös siihen koko yhteisöön. Tämä on hyvin tämä on vaikea tasapainotila. Thank you very much, Commissioner. Kiitoksia είστε κομισιόν. Kiitokset. Kiitokset. Jatkankin kreikaksi. Niin. Se, mitä äsken kuulimme Kasinin sanovan tässä lopuksi, niin se, mitä olen nähnyt Libanonissa ja Jordanissa ruohonjuuritasolla, ja myös Linda viittasi näihin kysymyksiin erityisen usein tapa, miten ruokaa jaetaan, synnyttää lisää ongelmia. Erityisesti kyse liittyy usein myös kyseisen maan työmarkkinoihin. Tämä kävi ilmi selvästi varsinkin Libanonissa. Ty- Libanonin työmarkkinat ovat kärsineet kovastikin. Tämä on ihan silmiin pistävä. Kuitenkin jos ajattelen sitä, mitä kuulimme tässä jo äsken Kavinin sanovan, on täysin totta. Minä tapasin erään äidin ja hänen viisi lastaan. Hän on saanut äh, Libanonista ja hän on saanut maailman ruokaohjelmasta apua ja hänen vanhin poikansa 17-vuotias äh, käy töissä kuitenkin voidakseen tukea perhettään. Haluan suonoa aivan nyt selvin sanoin, että on hankala äh, nähdä asioita toimistosta aivan toiseen näkökulman saa, kun käy paikan päällä. Ja täytyy olla erittäin, erittäin asiantuntija, jos toimistosta käsin pystyy kuvittelemaan, mikä tilanne on. On totta, ettei tämä järjestelmä ole täydellinen pettäisimme itseämme, jos uskoisimme, että järjestelmä on aivan täydellinen. Meidän täytyy miettiä sitä, miten me voisimme sitten pikemminkin parantaa tätä koko järjestelmää. Ja jos ajattelen lyhyttä kokemusta, niin kentällä, niin voin sanoa, että on olemassa mahdollisuus vähentämään, vähentää päivittäistä hätää. Ja minä haluaisin nyt pyrkiä kommentoimaan kysymyksen, jonka Görens esitti korruptiosta. No, on totta, että korruptio on valtaisa haaste. Meidän täytyy pyrkiä vähentämään kaikin keinoin hartiavoimin korruptiota ja tässä mielessä aina on parantamisen varaa epäilemättä varmastikin Kadin on tätä mieltä myös, aina voidaan pyrkiä alentamaan korruptiotasoa. Mutta ei kuitenkaan tule unohtaa sitä, miten voisimme toimia tehokkaammin hallinnon, hallinnoinnissa, miten voimme hallinnoida paremmin näitä käytettävissä olevia varoja. Eritoten kiinnittäisin huomiota maksusitoumusten tasapainoon. Meidän on myös paremmin valvottava tilejä ja maksuliikennettä. Ja näihin keskustelumme varmasti kiinnittyy myös Istanbulissa samoin kuin tuossa kansainvälisessä konferenssissa lopulta Brysselissä nämä asiat ja myös innovointiasia ovat perustavanlaatuisia kysymyksiä. Sitten kiinnittäisin huomiota esittämiinne kysymyksiin. Enriken kysymykseen ensiksikin, niin olen samaa mieltä. On toki totta, että nälkää, nälkää on vähentymässä, mutta kriisien määrä on kasvanut ja näin aina tulee tällaisia kiireellisiä tapauksia entistä enemmän. Nälkähän on poliittisten sy- toimien tulos, epävakauden tulos. Ja näihin poliittisiin, tähän poliittisesti luotuun nälkään tarvitaan poliittisia ratkaisuja myös ja tästä merkittävin ongelma, esimerkki esimerkiksi on Sudan. Ja, ja, ja tuon humanitaarisen kriisin ydin on todellakin poliittinen. Ja hallinto ei pysty toimimaan. Se on mielestäni erittäin huolestuttavaa. Se myös hävettää minua suuresti. Me emme ole vielä pystyneet ratkomaan tuota Sudanin ongelmaa, ja se on hävettävää. Ja se liittyy erityisesti kahteen henkilöön, jotka ovat onnistuneet ajamaan maan siihen tilaan, missä se nyt on. Davor on puhunut mm, minulle tuosta Ebola-konferenssin odotetuista tuloksista. Ja minä olen jo nähnyt luettelon tähän mennessä vahvistetuista osallistuvista ja toivon, että tästä tulee oikein hyvä ja hedelmällinen kokous ja merkittävintä mielestäni olisi juuri se, että paikalle saadaan myös näiden kolmen eniten kärsineen maan edu- johtajat, Liberian, Sierra Leonen ja Ginean johtajat. Olen sitä mieltä, että toki meidän täytyy keskustella hyvin merkittävistä kysymyksistä siellä. Esimerkiksi näiden maiden, näiden maiden terveysjärjestelmistä ja niiden korjaamisesta. Joka tapauksessa niistä on keskusteltava, mutta tällä tasolla on käytävä keskustelua myös alueellisesta yhteistyöstä. Me emme saa unohtaa keskusteluja, joita käytiin alun perin siitä, miten tämä tauti pääsi leviämään, koska maiden rajoilla ei ollut kunnollista valvontaa. Eli kun ei alueellista yhteistyötä tehty, niin sen takia tuo virus pääsi leviämään niin laajalle alueelle. Ja uskon, että meidän täytyy alueellinen yhteistyö saada vahvemmaksi. Vain sillä tavalla me voimme sitten estää tulevat kriisit. Ja uudet taudin leviämiset ja uusien tautien leviämiset, esimerkiksi koleran tai malarian leviämisen. Ja toiseksi myös Kasin viittasi tähän aiheeseen, eli meidän täytyy taas kerran parantaa hallintoa ja taata hallinnon toteutuminen, jos ajattelemme vaikkapa Koreaa ja Korean hallintoa ja Korean Korean tilannetta kymmeniä vuosia sitten, niin siellä, tilannehan on siellä nyt täysin toinen, koska hallinto on saatu toimimaan. Ja näissäkin kolmessa maissa täytyisi löytää konkreettisia ratkaisuja kehityspuolella ja terveysjärjestelmän puolella. Nämä ovat keskustelun ytimessä, nämä aiheet. Ja sen näiden toimien pohjalta alue pystyy taas pääsemään jaloilleen. Toiseksi huomauttaisin, että tuo, tuolla alueella on Boko Haramin vuoksi myös turvallisuusongelmia Malin pohjoisosien tapahtumien jälkeen. Minä olen ollut käynyt äskettäin tuolla seudulla. Ja näin epä epäjärjestelmällisyyden ja turvattomuuden liittyvän ja kasvattavan tuota kokonaishumanitaarista kriisiä alueella ja levittävän sitä. Paljon on edelleen työtä tehtävänä ja siitä syystä me olemme hyväksyneet tällaisen kokonais ratkaisun ja me olemme Releksissä todellakin halunneet noudattaa tätä kokonaisratkaisua. Ja uskon, että tässä asiassa olemmekin samalla aallonpituudella tämän valiokunnan kanssa kokonaisvaltaisen ratkaisun löytämiseksi ja olen täysin samaa mieltä Marian kanssa siitä, että paikallista tuotantoa pitää kehittää. Sitä ei tule syrjäyttää eikä vahingoittaa. Ja uskon, että se mikä kouluu nyt minun salkkuuni, niin näistä esimerkiksi muutama esimerkki Sahelin alueesta ja myös Afrikan sarven tilanteesta ne ovat hyviä esimerkkejä politiikasta, jota me, meidän pitäisi noudattaa. tällaisia ohjelmia täytyisi myös pystyä käyttämään muilla vastaavilla alueilla. Ja sitten talousasioista sen verran, että olen talousarviosta samaa mieltä Lintan kanssa. Meidän täytyy mitä nopeimmin saada nuokin keskustelut päätökseen. Ja sitten kiinnittäisin huomiota myös noihin vouchereihin ja käteisrahan tarjoamiseen. Totta kai ne ovat tärkeitä asioita ja hyviä mahdollisuuksia, mutta niitä täytyy ottaa huomioon maan taloudellinen suhdanne. Kaikki ovet täytyy jättää auki ja täytyy toimia <coughs> maan tilanteen mukaisesti. Jossain tilanteessa käteisapu auttaa, joissain tapauksissa nuo voucherit auttavat. Joka tapauksessa tilannetta täytyy arvioida kaikkien kattavasti. Minä olen pitänyt tästä keskustelusta. Kiitokset tästä keskustelusta. Well, can I thank both our speakers? Haluaisin kiittää molempia puhujia siitä, että kerroitte näin paljon hyvää tietoa näistä haastavista töistä, joita edellä, edessämme on. Nyt pyytäisin teitä tulemaan mukaan kolmanteen kerrokseen tämän valokuvanäyttelyn avajaisiin ja yritetään saada mahdollisimman laaja yhteisö tästä parlamentista katsomaan näitä valokuvia, jotka ilmentävät niitä asioita, joista olemme tänään puhuneet. Meillä on huomisaamuna koordinaattoreiden kokous. Tapaamme kello yhdeksältä, mutta huono uutinen heille, muille hyvä uutinen. He voivat tulla kokoukseen vasta kello 10.45 ja lopuksi vielä pyytän, pyy, kiitän tulkkeja tehdystä ylityöstä.